Good afternoon, colleagues. Welcome to our... Tervetuloa iltapäiväiseen istuntoomme. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Ruokahävikin torjunta. Eli toivotan tervetulleeksi rouvan Bettina Jakobsenin Hei, herra Michael Bainin. He ovat tässä keskustelussa mukana. Ensin puheenvuoron saa rouva Jakobsen ja sen jälkeen kysymyksiä ja keskustelua. Rouva Jakobsen, tervetuloa ja kiitos, että tulitte. Aihe on erittäin tärkeä meille, ilmeisesti teillekin ymmärtääkseni, koska tällainen erityiskertomuskin on laadittu. Me kuuntelemme nyt sitä, mitä teillä on sanottavananne. Thank you, Chair. Ladies Kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta esitellä teille kertomu, erityiskertomuksemme aiheesta taistelu elintarvikejätteitä vastaan. Minä kävin jo kontvaliokunnassa esittelemässä erityiskertomuksen, mutta olen iloinen siitä, että saan tänään kertoa aiheesta teille – ja olen myöskin tyytyväinen kollega Borzanin tekemästä mietinnöstä. Esityksessäni tulen lyhyesti kertomaan teille kertomuksemme selvityksistä, päätelmistä ja suosituksistamme. Te olette tietenkin tietoisia aiheeseen liittyvästä tärkeydestä, mutta saanen aivan lyhyesti muistuttaa meitä kaikkia aiheen aiheuttamista taloudellisista ympäristöllisistä vaikutuksista. Elintarvikejätteet ovat tulleet kansan ja poliittisen näyttämön esityslistalle ja tutkimusten mukaan noin kolmannes kaikesta elintarvikeista, jotka on tuotettu, menevät hukkaan maailmanlaajuisesti katsottuna. Komission arvion mukaan noin 88 miljoonaa tonnia elintarvikkeita menee hukkaan unionin alueella. Ja tämä kattaa koko elintarvikeketjun eli tuotannon, käsittelyn, myynnin ja kulutuksen, ja tällä on melkoisia taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. YK laskelmien mukaan maailmanlaajuinen lasku elintarvikejätteistä on vuosittain noin 1700 miljardia dollaria, eli melkoinen summa on kyseessä. Elintarvikejätettä ei ole määritelty EUn tasolla ja tästäpä syystä onkin mahdotonta mitata ja seurata elintarvikejätteitä. Eikä ole mitään yhteistä vertailuarvoa, jonka pohjalta voitaisiin järkeviä tavoitteita asettaa ja katsoa, miten tilanne on muuttunut vuosien saatossa. Parlamentti, neuvosto ja komissio sekä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet taistelemaan ilmiötä vastaan ja olen tyytyväinen siihen, että meidän kertomuksemme ja teidän mietintönne ovat pitkälti samalla linjoilla ja olemme samaa mieltä sen suhteen, että komissiolla voisi olla vahvempi asema tässä taistelussa elintarvikejätteitä vastaan. Me voisimme rohkaista komissiota ponnekkaammin toimimaan tällä alalla. Meidän tarkoituksenamme on selvittää, että voisiko komissio omalta osaltaan saada aikaiseksi resurssitehokkaan elintarvikeketjun taistelemalla elintarvikejätteitä vastaan tehokkaalla tavalla. Ensinnäkin me olemme katsoneet, miten komissio on pannut täytäntöön ne lukuisat selvitykset, aieselvitykset aiheeseen vast- liittyvällä alalla. Toisaalta me olemme katsoneet, minkälaisia mahdollisuuksia tällä hetkellä on jo tarjolla – eri politiikan aloilla. Ja me olemme selvittäneet sen, että komissio ei taistele aihetta vastaan riittävän tehokkaasti ja että nykyiset aloitteet ja politiikat voisivat olla tehokkaammassa käytännössä elintarvikejätteisiin liittyvän ongelman vastaisessa taistelussa. Monet mahdollisuudet tai toiminta mallit eivät edellytä uusia aloitteita tai lisää rahaa, vaan parempaa yhteensovitettua poliittista toimintaa komission, se, komission sisällä että komission ja jäsenvaltioiden välillä. Tämän astiset toimet ovat olleet pirstaloituneita ja epäsäännöllisiä, eikä mitään EU-laajuista aiheeseen liittyvää strategiaa ole tarjolla. Vaikka aiheita on käsitelty laajemminkin viime aikoina poliittisella kentällä, niin komissio ei ole ollut yhtä ponnekas koko ajan. Meillä ei ole yhteistä määritelmää elintarvikejätteille eikä yhteistä vertailuarvoa ja se on aiheuttanut ongelmia asian käsittelyn suhteen. On olemassa monia EUn poliittisia aloja, jotka voivat vaikuttaa kaikkiin toimijoihin elintarvikeketjussa, mutta minkälaisia tai juurikaan ei ole tehty aiheeseen liittyviä vaikutusanalyysejä. Tärkeät politiikan alat, kuten YMP, ovat tärkeässä asemassa ja niitä voitaisiin käyttää tehokkaammin taistelussa elintarvikejätteitä vastaan. Ja tässä yhteydessä sanon, että olen pettynyt komission ja erityisesti pääosasto Akrin vastahakoisuuteen ja halottomuuteen tunnustaa sen, että myöskin alkutuotanto eli maanviljelijöiden täytyy olla mukana tässä taistelussa. Ja olenkin tyytyväinen siihen, että kollega Borsanin mietinnössä korostetaan juuri sitä, että kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden on osallistuttava hankkeeseen, ei ainoastaan vähittäiskauppioiden ja kuluttajien. Ja että taistelu elintarvikejätteitä ja hävikkeä vastaan on kaikkea muuta kuin pelkkää jätteeseen liittyvää keskustelua. Meidän täytyy löytää myöskin lahjoituksiin liittyvät kysymykset, niin kuin kollega Borsankin toteaa tekstissään. Me tiedämme, että on olemassa lukuisia esteitä elintarvikelahjoitusten soveltamiseen ja tällä hetkellä on myöskin epäselvyyksiä ja epäjohdonmukaista toimintaa suhteessa tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Me tiedämme, kuten sanottu, että komissiolla on keskeinen rooli taisteltaessa elintarvikkeiden jät- syntymistä vastaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on omat suosituksemme sen suhteen, miten voisimme vielä tehokkaammin taistella tätä ilmiötä vastaan. Ensinnäkin EUn omaan, omaa strategiaa tulisi vahvistaa ja koordinoida paremmin. Komission pitäisi lähteä liikkeelle siitä, mitä on jo alkuun tehnyt, eli kehittää toimintaohjelman tulevaisuutta silmällä pitää. Toisaalta silloin, kun eri politiikkaa koordinoidaan, jotta voidaan vähentää elintarvikejätteiden syntymistä, niin komission pitäisi jatkoarvioinnissaan huomioida elintarvikejätteet ja koordinoida paremmin olemassa olevat EU-politiikat, joiden avulla voidaan taistella elintarvikejätteitä vastaan. Ja jotta elintarvikelahjoituksia voidaan edenevässä määrin käyttää hyväksi, niin komissio voisi selkiyttää, miten olemassa olevia juridisia määräyksiä tulisi tulkita, jotka tähän asti ovat vähentäneet halukkuutta suorittaa lahjoituksia. Komissiota pitäisi, tai komission pitäisi rohkaista katsomaan, minkälaisia mahdollisuuksia elintarvikelahjoitusten toteuttamiseksi on olemassa ja miten toimintaa voitaisiin yksinkertaistaa. Haluaisin kiittää komissiota sen yhteistyöhalukkuudesta tarkastuksen toteuttamisen saralla, mutta nyt meidän täytyy vain osoittaa, että me olemme todellakin halukkaita tekemään muutoksia. On tietenkin hyvä keskustella asioista eri foorumeilla, mutta jos ei puututa itse asiaan, eli muun muassa määritelmän puuttuminen, vertailuarvon puuttuminen, eikä poliitikkojen yhteen sopimattomuus, niin minä uskon, että jatkossakin emme suoriudu tehtävästä niin kuin voisi, voisimme. Se olisi melko lailla hepeällistä EUn kansalaisille ja tuleville sukupolville, jotka joutuvat tästä puutteellisesta toiminnasta maksamaan hinnan. Lopuksi haluaisin kiittää esittelijä kollega ja hänen tekemästään erinomaisesta työstä ja tästä mietinnöstä. Ja oikein paljon kiitoksia huomiostanne ja mikäli teillä on kysyttävää, niin pyrin niihin mielelläni vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Kun Rova Borsani mainitsitte, niin aloitetaan teistä, koska te olette tässä valiokunta aloitteisen mietinnön esittelijä. E, Kiitos puheenjohtaja. Jakobsen haluaisin kiittää teitä innoittavista sanoistanne. On hyvä nähdä, että olemme samalla linjoilla kaikessa siinä, mitä totte esille. Euroopan unioni on kuitenkin kaikkein pisimmälle kehittynyt ja rikkain yhteisö maailmassa, siksi sillä moraalinen velvoite torjua ruokahävikkiä hukkaan menevä ruoka on myös voimavaraa. Kun ajatellaan, että siihen menetetään tuotantoon menevät voimavarat, vettä, maaperää, työtä, sähköä ja niin paljon muuta, kun voimavarat muutenkin ovat rajalliset. Fusions-hankkeen arvioiden mukaan EU-ssa menee hukkaan 88 miljoonaa tonnia elintarvikkeita. Ja tästä yli puolet kotitalouksista, 19 prosenttia, jalostuksesta, 12 ravintoloista ja 10 alkutuotannosta, esimerkiksi maataloudesta, ja 5 prosenttia kaupan parista. Kun itse nyt olen mietinnön esittelijä, haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Kiitos tästä erinomaisesta kattavasta kertomuksesta. Sanoisin myös, että julkistamisajankohta on todella hyvin valittu. Kun ajatellaan meidän työtämme mietinnön parissa, niin se osuu yksin hyvin sen kanssa. Moni parlamentin jäsen on myös käyttänyt tilaisuutta hyväkseen osallistukseen yhteiseen työhön. Ja kuten tilintarkastustuomioistuin edustaja totesi, me olemme paljon samoilla linjoilla ruokahävikin kysymyksessä olemme myös miettineet sitä, vastaako EU resurssitehokkuusvaatimuksiin elintarvikeketjussa, että vältyttäisiin tarpeettomalta ruokahävikkiltä. Ilmeisesti näin ei ole tällä haavaa. Kertomuksissa korostettiin kuitenkin niitä menetelmiä, joilla politiikkaa voitaisiin käyttää tehokkaammin, jotta ongelmasta päästäisiin. Tuomioistuin on todennut myös, että kuten Rova Alkopisen totesi, ei tarvita uusia aloitteita tilanteen kohentamiseksi, ei edes uutta rahoitusta välttämättä. Meidän pitäisi vain paremmin yhteensovittaa nykyistä politiikkaa, tehdä enemmän yhteistyötä ja myös määrällisesti mitata paremmin ruokahävikkiä. Ja vaikka ruokahävikki kysymys on saanut yhä tärkeimmän sijan poliittisesti, niin kun ajatellaan komission työohjelmaa, niin ruokahävikin ongelman asema on siellä heikentynyt. On todettu, että nykytoimet ovat hajallaan, satunnaisia ja työtä ei koordinoida komissiossakaan. Mitä tulee sitten lahjoituksiin, siellä on useita esteitä olemassa. Esimerkiksi nykylainsäädäntöä tulkitaan eri tavoin. Esteistä kyllä päästäisiin eroon, jotta lahjoitus olisi helpompaa, yksinkertaisempaa, muuten sekin menisi hukkaan. Miksi ruokaa sitten menee hukkaan niin paljon? Vastaus on monimutkainen ja hankala. Maataloustuottajat eivät aina pysty kaikkia myymään, osa jää pellolle märäntymään. Jalostajat käyttävät ehkä vain osaa raaka-aineista ja heittävät muun pois. Liikkeenharjoittajat eivät voi myöskään kaupata kaikkea. Se menee hukkaan, kun ei voida lahjoittaa. Ja sitten kansalaiset, kun ostavat elintarvikkeita, joutuvat osa heittämään myös. Joka käänteessä meidän pitäisi estää ruokahävikki tai suunnata se lahjoituksiin. Olipa kysymys ihmisille tarkoitettuun kulutukseen tai eläimille, kompostointi energian tuottamiseksi ja niin edelleen. Kuten totesin, tämä on hyvin monialainen ongelma. Siksi meidän täytyy yhteensovittaa politiikkaa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, kuten myös EU-tasolla, huomioida kaikki sidosryhmät. Tällä haavaa meillä on noin 52 eri säädöstä olemassa, jotka suoraan vaikuttavat ruokahävikin määrään EU-ssa, joko hyvin tai huonosti. Kymmenen direktiiviä, kymmenen suositusta, kolme asetusta. Eli lähinnä nämä liittyvät maatalouteen, kansanterveyteen, kalastukseen, ympäristösuojeluun, veropolitiikkaan ja kauppaan. Työstämäni mietintö aikoo käsitellä moniakin näitä kysymyksiä, tehdä suosituksia, ja me pyrimme yksilöimään ne alueet, jotka eivät ole riittävästi säänneltyjä, missä komissio ja jäsenvaltiot voisivat myönteisesti vaikuttaa torjuttaessa ruokahävikkiä. Yhdessä sd kollegan olemme tehneet joitakin tarkistuksia. Niissä sivuamme sitä, että kuluttajat usein joutuvat maksamaan korkean hinnan ruokahävikistä. Jäsenvaltiot eivät käytä kaikkia koulumaito-ohjelmiakaan hyväkseen, jotta voitaisiin kertoa ruokahävikistä. Ja sitä paitsi on paljon myös vilpillisiä kaupankäyntitapoja, me haluamme, että komissio ottaisi ruokahävikki kysymyksen, kun tehdään vaikutusten arviointia säädöksiä laadittaessa, jotta voitaisiin selvittää, mikä on yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan vaikutukset. Me haluamme, että jäsenvaltiotkin käyttäisivät paremmin hyväkseen nykyisiä varoja, varsinkin syrjäisimpien seutujen varoja, kuten myös maaseuturahaston varoja, että voitaisiin estää ruokahävikkiä ja edistää lahjoituksia. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen suosituksia käsittelee mietinnössä. Täytyy tunnustaa kuitenkin, että minä itse pidän tästä yhteisvaikutuksesta tavallaan, kun nämä kaksi toimielintä voivat yhdessä painostaa komissiota ja jäsenvaltioita. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja koko tiimiä, jota rouva Vettinen Jakobsen vetää. Me saimme erittäin hyvän ja ajankohtaisen asiakirjan. Kiitoksia rouva Borsan. Rouva Delahaye. Kiitos. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta selvityksestä, kuten kollega totesi, se on hyvin oikeaan osuva ja se antaa aihetta ajattelulle. Paitsi, että nyt varmasti ollaan yksimielisiä tästä ajatuksesta, mitä toitte esille, niin meillä on ehkä erilaisia käsityksiä kuitenkin. Ensinnäkin pitäisi antaa se merkitys elintarvikkeille, joka niille kuuluukin. Jos jotain heitetään, niin olemme sitä mieltä, että elintarvikkeet eivät ole sen arvoiset, että niitä olisi kulutettavaa. Se tarkoittaa siis myös, että pitää välistä kansalaisia Eli tarvitaan valistuskampanjoita, jotta voidaan torjua ruokahävikkiä monissa jäsenvaltioissa. Se on vasta lapsen kengissään. Puhuitte myös, ei nyt pelkästään alkutuotannosta, mutta siitäkin. En kuullut kuitenkaan mitään siitä, mikä ero on tuhlauksella ja hävikillä tuotantovaiheessa. Sillä on oma merkityksensä, koska se antaisi vaikutelman, että tuottajat ihan vain tuhlavat tuhlaamisen innosta. Minä sanoisin kuitenkin, että minä haluaisin kuitenkin vain ruokkia kansalaisia. Se on maataloustuottajan tärkein ajatus. Ja sillä on omat syynsä, jos hävikkiä syntyy, että markkinat eivät ime kaikkea. Joitakin voisi sitten oli mukana luossa järjestö, jossa kuluttajat ja tuottajat voisivat lyöttäytyä yhteen niin, että olisi mahdollista tarjota kansalaisille myös silloin, jos heillä ei ole mahdollisuuksia ruokkia itseään kunnolla. Puhuitte myös Euroopan politiikan yhdenmukaisuudesta, olen aivan samaa mieltä sitä, mutta huoma, ettei yhteiseltä maatalouspolitiikalta ei voida vaatia kaikkien kysymysten ratkaisemista, mitä varten sitä ei ole luotu. Ei se ole sen ensimmäinen tavoite. Eli otetaan huomioon totta kai nämä ongelmat, se on yksi asia, mutta että siitä tulisi ympin oma tavoitteeni niin että siinä mennään ohi maalin. Kiitos. Most. Minäkin. Speaker Mr. Skrelek. Skrelek. Mr. Skrelek. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin vihreän ryhmän nimissä todeta, että olemme todella kiitollisia tilintarkastustuomioistuimelle aivan loistavasta erityiskertomuksesta. Olen itse kiertotalouspaketista vastaava esittelijä ja ruokahävikkikysymys on sellainen jota olemme työstäneet melko paljon. Uskoakseni on välttämätöntä, että Euroopan unioni toimii tehokkaasti taistellakseen ruokahävikkiä vastaan. Se, mitä tänään kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta ja esittelijältä, osoittaa, että Euroopan unioni ei tällä hetkellä toteuta tehokkaasti tätä tehtävää. Siksi kehottaisin sekä komissiota että jäsenvaltioita pyrkimään vähentämään ruokahävikkiä. Olen pahoillani, että Euroopan parlamentin kollegat eivät ole kovin aktiivisia tällä saralla, kun lainsäädännöstä puhutaan. Ruokahävikki ei ole ainoastaan lainsäädäntöongelma. Erittäin usein kuulemme, että enemmän pitäisi tehdä ruoan tuotannon eteen ja puhutaan GMOista – mutta tämä on joskus ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeastaan kaipaisimme terveyden kannalta. Mutta meidän pitäisi pyrkiä estämään ruokahävikin syntyminen. Tämä on myös eettinen ongelma. Eettisetkin kysymykset pitäisi tässä yhteydessä ottaa esiin. Hyvä, että puhutaan ruokahävikki-ongelmasta – ja kiertotaloudesta. Jotkut ovat sitä mieltä, että määritelmää ei tarvita, mutta se on mielestäni väärä kanta. Mielestäni on niin, että jos ongelma halutaan ratkaista, se pitää ensin kyllä määritellä. Lopuksi haluaisin todeta, että minulla olisi kysymys vielä tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Olisikohan teillä jotain suosituksia meille parlamentin jäsenille? Miten voisimme tehokkaammin ajaa tätä asiaa? Kiitos. Kiitos, Rova Sommer. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rova puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja suuri kiitos tilintarkastustuomioistuimelle sen valmistelemasta kertomuksesta. Tämä on monimuotoinen ongelma, tämä ruokahävikki. Ja kaikki lähtee siitä, että varsinaisia toimivia määritelmiä ei ole olemassa. Niin kuin monet kollegat täällä totesivatkin, niin on hävikillä jätteellä vissi ero. Tuskin hukkaan kukaan haluaa elintarvikkeita heittää tuotantovaiheessa, sillä se on tappioksi heille ja tietenkin hävikkiä syntyy myöskin sadonkorjuun yhteydessä tai varastoinnin yhteydessä. Ehkäpä kaipaamme kunnon määritelmää, sillä muutenhan näitä hävikkikysymyksiä ei voida lähteä käsittelemään laisinkaan tai tätä hukkaan heittämisongelmaa alkutuotantovaiheessa, koska me emme vain tiedä, mistä loppujen lopuksi on kysymys. Haluaisin korostaa seuraavaa seikkaa. On tietenkin selvää, etteivät ainoastaan kauppa ja kuluttajat vastaa tästä hävikin syntymisestä, mutta meidän täytyy muistaa, että 53 prosenttia hävikistä syntyy kotitalouksissa. Ja tämä uudemman kerran osoittaa, että minkälainen yhteiskunnallinen ongelma on ollut edessämme jo vuosien ajan. Ihmiset eivät tiedä tästä aiheesta juuri mitään. Mitä ovat elintarvikkeet? Ihmiset eivät tiedä enää, että mitä kaikkea onkaan olemassa, koska sitä ei ole vain totuttu kotona oppimaan. Ei itse valmisteta ateriota juuri laisinkaan, ja tämä taas aiheuttaa uusia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten liika lihavuus Ja minä uskon edelleen, että jäsenvaltiot ovat olleet toimeettomia, kuten myöskin sairausvakuutuskassat. Eli tämä valistus on jäänyt puolitiehen. Eli ei ole kerrottu, minkälainen arvo elintarvikkeilla on. Tämä on tärkeä tieto ihmisille, ja tämä tieto täytyy heille välittää. Ihmiset eivät tietenkään voi mitään sille, etteivät he tunne tätä arvoa. Tällaista yhteyttä maatalouteen ei ole enää olemassa, sillä 80 prosenttia ihmisistä asuu muualla kuin maaseudulla, joten perustietämys ei ole enää välittynyt. Ja jos sitä ei välitetä kouluissa ja muualla, niin mistä sitten tämä tieto tulisi? Joten kyllä jäsenvaltiota vaaditaan ponnekasta toimintaa ja komission vahvalla tuella. Eli parhaita käytänteitä vaihtamalla asia saattaisiin korjattua siinäpä se ongelman ydin mielestäni on, eli valistuksesta ei voida puhua laisinkaan. Jos me pääsisimme siihen tilanteeseen, että elintarvike- ja ravitsemusvalistus korostuisi yhteiskunnallisessa toiminnassa, niin uskon, että silloin ymmärrettäisiin paremmin myöskin nämä parasta ennen päiväysten merkityksen ne aiheuttavat nykyään melkoista päänvaivaa ihmisille, sillä puolet kuluttajista eivät tiedä, mitä parasta ennen merkintää tarkoittaa. Kun nähdään joku päivämäärä, joka on jo mennyt umpeen, niin sitten heitetään ihan varmuuden vuoksi vain tämä muutoin kylläkin elintarvikeskelpaava tuote pois. Eli me tarvitsemme valistusta, mutta en usko, että uusien foorumeiden luominen olisi tarkoituksenmukaista. Ehkäpä asiaa tulisi lähteä käsittelemään toisella tavalla. Kiitoksia. Sign off. Kiitos. Minä täällä ilmoittelen, kun kaksi minuuttia tulee täyteen. Tähdet vilkkuvat, koska täällä on aikaa keskusteluun myöhemminkin. Ja nyt suljen puhujaluettelon. Rova Kruppa seuraavaksi. Ja Kiitos paljon puheenjohtaja yksi syistä ruokahävikin takana, tai oikeastaan asiakirjasta käy ilmi, että syitä on monia, ja aion itse tehdä joitain tarkistuksia. Haluaisin keskittyä enemmän ruoan arvoon ja siihen liittyviin kysymyksiin. Puolassa esimerkiksi on koulutusta ja sanotaan kaikenlaisia asioita esimerkiksi kananlihan käytöstä tai kalkkunanlihan käytöstä, että siellä on kaikenlaisia jäämiä ja siksi se ei ole enää syömäkelpoista tai hyvää. Sitten puhutaan kollegeeneista, jotka taas vaikuttavat niin, että itse näytätte hyvältä. No, sitten toinen kysymys, johon haluaisin kiinnittää huomionne, melko tuore tapaus Puolassa – siitä, miten elintarvikeväärennöksiä tehdään. On ihmisiä, jotka ansaitsevat hyvinkin paljon rahaa tällaisen toiminnan kautta. Ja haluaisin tietää vähän, minkälaisia rangaistuksia ja seuraamuksia syntyy niille ihmisille, jotka jäävät kiinni. Valitettavasti nämä sanktiot eivät ole kovin korkeita, vaikka ihmiset ansaitsevat miljoonia. Joten olisin kysynyt, onkohan lainsäädäntö vähän turhan liberaalia tässä yhteydessä? Ja onko niin, että riittävää valvontaa ei ole? Puolan lehtiartikkeleissa sanottiin, että kaikkihan pitää sinänsä merkitä ja luetella siellä ainesosat ja sitten ilmoittaa, jos ongelmia syntyy. 90-luvulla, kun oli jo tällaisia pyrkimyksiä, yrityksiä elintarvikke liittyen, niin voidaan todeta, että näistä ajoista on kulunut jo paljon aikaa ja olisin pohtunut, eikö Euroopan unionin tasolla voitaisiin puuttua tähän elintarvikkeiden arvoon liittyvään kysymykseen. Maataloussektori, viljelijät saavat ikään kuin muutaman sentin tuotteistaan, kun taas jakelu ketjusta supermarketit saavat valtavasti enemmän. Ehkä tässä voitaisiin ottaa jonkinlaisia sääntöjä käyttöön tämän ongelman ratkaisemiseksi. En viittaa kaikkiin muihin tekijöihin, mutta teen muutamia tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Florence. Ja bei Respekt an... Kaikella kunnioituksella puolalaista lääkäriä kohtaan nämä valitukset teidän on esitettävä Varsovassa. Vain silloin saatte muutoksia aikaiseksi. Tai sanotte, että tarvitsette eurooppalaista lainsäädäntöä saadaksenne jonkunlaista turvaa omalta hallitukselta. Kiitokset esittelijälle tehdystä työstä ja kuulemastamme Komissiossa ilmeisesti on sanottu, että ympäristövaliokunta on ollut viime, viime kauden loppuun asti vastuussa toiminnasta ja komission korkearvoinen henkilö jossain vaiheessa vain pisti stopin hankkeelle ja sanoi, että parlamentti ohitetaan ja asia viedään pääosasta sankoon ja mitä tulee taas ympäristökysymyksiin, joita on käsitelty, niin niitä ei huomioida enää laisinkaan. Eli on huomioitu vaikka ja mitä, mutta ympäristö on jäänyt kokonaan sivuun. Eli tarkoittaako tämä jonkinlaista kiistelyä komission sisällä vai mistä tässä on kyse? Arvon kollegat, niin täällä on puhuttu jo hyväviikistä vaikka ja mitä, joten eipä tähän tarvitse lisätä enää paljoa. Mutta sen verran voin sanoa, että kun perunaa lähden nostamaan, niin McCain ostajana sanoo, että jos perunan halkaisi on alle kolme senttiä, niin siitä et saa sitten sentin senttiä. Mutta tilastoissa tämä menee hävikkien piiriin. Mutta muuta kuin näitä kolmen senttimetrin halkaiselta olevia perunoita. Mitä muuta en voi lähteä edes uh, viljelemään. Ja sitten nämä puhdistustoimet ja jätteiden huoltotoimenpiteet minun täytyy itse maksaa ja jos vain mitenkään mahdollista, niin tietenkin McCainin kaltaiset, muun muassa McDonaldsille tuotteita myyvät yritykset ovat vastuussa näistä ongelmista, joita viljelijälle syntyy. Jos peruna on vähäisessäkään määrin viallinen, vaikka pesun ja kuorimisen jälkeen sitä ei näe laisinkaan, niin se menee vain hävikin piiriin ja se johtaa siihen, että se lopputulema on, ettei kunnollista tuottoa pääse syntymään. Kiitoksia. Niin halusin vain sanoa kollegoille, että 75 prosenttia Puolassa ruoasta tulee Puolan ulkopuolelta. Kiitos. Mutta valvonta toteutuu kyllä omassa maassa. Sörö Pirk, mitä mieltä te olette? Puheenjohtaja, joka tapauksessa tämä on kiinnostavaa keskustelua. Ja reagoisin tuohon Karl-Heinz Florentzin ja Renate Sommerin puheenvuoron. Kun maataloussektorista puhutaan, niin monet tuotteet ovat sellaisia, että viljelijä jo tuottamaan huomioon kysynnän ja tarjonnan lait. Eli kyllä se on oma talouden alansa. Ei meidän tarvitse tuohon puuttua jos lainsäädäntöä syntyy, se ei pysty ehkä vaikuttamaan tähän alaan kuitenkaan. Ja toinen seikka on kyllä jätelaitoksissa voitaisiin käyttää näitä tuotteita energiantuotantoon. Ja vo, voitaisiinhan perunat jättää sinne maahankin. Mutta joka tapauksessa meidän on kerrottava asiat tarkkaan Ihmisille koulussa aikaisemmin on puhuttu siitä, miten kerrotaan, mistä tuotteet tulevat, mistä ne koostuvat. Ihmisille on selitettävä, mitä ostatte ja miten se on tuotettua. Me olemme keskustelleet tästä jo aikaisemmin. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jotka vaatisivat lisätyötä. Ja lopuksi, jos katsotaan omaa maatani, niin catering-alaa niin kyllä voitaisiin ajatella, että on pienempiä annoksia siellä, niin silloin ei synny niin paljon ruokahävikkiä. Eli voisimme Euroopassa ajatella tällaisia helpompia ratkaisuja. Keskitytään tärkeimpiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti Ruva Miljor. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia aiheeseen liittyen täällä on sanottu jo aika paljon ja saaneen kiittää erityisesti kollegaa Jakobsen ja erityiskertomuksesta, jossa selkeästi sanotaan, että nyt on korkea aika tehdä jotain. Ja kiitokset myöskin esittelijä Borsanille. Suuret kiitokset. Elintarviketuotannosta puhuttaessa unohdamme usein sen, että energiaa menee aika paljon valmistusvaiheessa ja syntyy paljon hiilidioksidia. Ne vaikuttavat ympäristöön, varsinkin jos puhutaan yli 50 prosentin ruokahäviikistä, niin kyllä myöskin tämä energiapuoli täytyy muistaa. Kiertotalouspaketissa olemme sitoutuneet siihen, että puolet elintarvike hävikistä saataisiin säästettyä, mutta nyt herääkin kysymys puolet mistä? Eli me tarvitsemme selkeän määritelmän. Ilman sitä emme pääse puusta pitkään, ja kuten kollegat ovat jo sanoneet, niin on olemassa ero jätteen ja hävikin välillä. en haluaisi, että jätteeksi luokitellaan se, mikä oikeastaan kuulisi hävikin puolelle. Mutta yhtenä konkreettisena kysymyksenä toteaisin, että Ranskan tekemien aloitteiden pohjalta, kun lainsäädäntöäkin sieltä jo löytyy, niin lainsäädännön mukaan on elintarvikkeita käsiteltävä, jos esimerkiksi pitopalveluiden tai ravintoloiden tarjonnasta sitä jää yli Saksassakin esimerkiksi on sovittu siitä, että jos koko annosta ei ole syöty, niin mitä sille syntyneelle ylijäämälle voidaan ja pitäisi tehdä. Ehkäpä unionilaajuisestikin voitaisiin päästä eteenpäin. Ja mitä voitaisiin tehdä sen lisäksi, mitä unionin jäsenvaltiotasolla on tehty. Ja kuten kollega Sommer totesi, niin parasta ennen kysymykseen liittyen unionitason toimenpiteillä voitaisiin varmaankin varmistaa, ettei elintarvikkeita menisi tässä mittakaavassa hukkaan kuin tätä nykyään. Kiitoksia. Ähm, Kiitos Rouva Dali. Kiitoksia kovasti. Haluaisin ensinnäkin Rouva Jakobsonia kiittää, että hän on tänne tullut keskustelemaan tärkeästä aiheesta. Kiitos myös Biljana Borsanille, joka pärjää hienosti mietinnön parissa tämän asian tiimoilta. Mainitsin teidät molemmat koska tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kaksi eri toimielintä voivat tehdä yhteistyötä niin, että keskitytään näin tärkeän aiheeseen. Varsinkin kun, kuten Biljana totesi, ruokaavik ei ole vain poliittinen kysymys, se on myös moraalinen asia. Erityisen huolestuttava, kun ajatellaan, mitä kerrotaan erityiskertomuksessakin, niin että jokainen eurooppalainen – 180 kiloa hukkaan heittää. Ei se ole mikään vitsi, kun ajatellaan, miten tärkeä voimalähde se on. Mielenkiintoista erityiskertomuksessa on väite, että komissio ei torju ruokahävikkiä vaikuttavasti. Tiedätte myös, että tavoitetaso laskee, mutta mikä on mielenkiintoista mielestäni on se, että te ette vaadi uusia aloitteita, vaan että te pannaan kunnolla ensin ne aloitteet, joita jo on, mainitsitte varsinkin yhden niistä. Eli tarpeen saada enemmän vaikutusten arviointia myös ruokahävikin osalta. Ehkä voisitte kertoa vähän enemmän siitä, mitä se auttaisi konkreettisesti, jos vaikutusten arviointia olisi enemmän, myös poliittisella tasolla kuulimme maatalousongelmista ja kysymyksistä. Olisi kiva tietää myös teidän näkemyksenne siitä, miten maatalouspolitiikkaa voitaisiin suunnata niin, että olisi vähemmän maataloustuotteita, jotka menevät hukkaan. Mutta politiikan lisäksi voi kysyä, miten paljon ruokahävikki liittyy kotitalouteen, talouksiin, ei niinkään politiikkaan. Mutta miten EU-politiikalla voidaan lisätä tietoisuutta tästä valtavasta haasteesta? Ja sitten lopuksi, täällä mainittiin myös ruokalahjoitukset. Te ja Biljana Borsan mainitsitte sen, että pitää päästä eroon tilanteista, jotka lannistavat ruokalahjoituksia, mutta ihan noin käytännössä, minkälaisia toimenpiteitä teillä oli mielessä, että voidaan helpottaa elintarvikelahjoituksia jotta saadaan jotain konkreettista Vielä kerran kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Herra Pedicini. Grazie, Presidente. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää erity kertomuksessa tilintarkastustuomioistuinta siitä, miten voitte ruokahävikkiä torjua. Tässä valiokunnassa me olemme tätä käsitelleetkin jo, kuten täällä todettiin, sekä jätepaketissa, kiertotaloudessa, jota olemme työstäneet tällä kaudella, mutta valiokunta mietinnössä liittyen ruokahävikkiin. Ja täällä jo todettiin, että ennen kaikkea on tärkeää on toistaa jälleen kerran, että me 2025, kun on tavoitteet 30 prosenttia ja sitten 25 prosenttia, mutta selvää kuitenkin on, että ennaltaehkäisy on tässä tärkeässä asemassa. Meidän ensimmäisenä tavoitteena on investoida valistuskampanjoihin koulussa muun muassa ja paremmin valista kansalaisia siitä, miten voidaan ennaltaehkäistä ruokahävikkiä nimenomaan jätehierarkian pohjalta. Ensin ennaltaehkäisyä ja sitten voidaan elintarviksi kelpaavia e, jätteitä ottaa käyttöön. Eli välttää jätteen syntymistä ylipäätään. Ehkä niitä voidaan ensin tarjota ihmisillä, sitten eläimille. Ja sitten täytyy myös miettiä kierrätystä. Ja meidän täytyy miettiä myös elintarvikkeiden lahjo, lahjan antamista, jos niitä voidaan syödä tai myydä. Oletteko sitä mieltä, että onko toimenpiteitä riittävästi, että päästään näihin tavoitteisiin, jotka jo ovat eri säädöksistä, joita tähän asti on hyväksytty? That concludes, uh... Tässä oli puheenvuorot. Ja nyt herra Grunval komissiosta saa puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair, for this... Kiitos paljon puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta lyhyesti vastata ja selvitellä komission sitoumusta pyrkiä vähentämään ruokahävikkiä ja ennalta ehkäistä sitä. Halusin hälventää nyt huolenaiheitanne sekä tilintarkastustuomioistuimen että jäsenten. Mielestäni ei ole totta, etteikö komissio olisi kunnianhimoinen tässä toimessa. Tämä ala koskee useita poliittisia alojamme. Ruokahävikin ennaltaehkäisemisen, estämisen. Edut ovat selvät, resursseja voidaan käyttää paremmin. Täällä on viitattu maatalouden resursseihin, mutta sama koskee kalastuspolitiikkaa. Myönteisiä vaikutuksia on myös ympäristölle ja tuottavuudelle. Lisäksi olisi mahdollisuus käyttää syömättä jääneet elintarvikkeet niiden ihmisten tueksi, joilla on, olisi tarvetta lahjoitukselle. Poliittinen vastauksemme liittyy kaikkiin politiikan aloihin. Meillä on toimintasuunnitelma jo käytössä, kiertotalouspaketti. Ja voisin myös sanoa, että kaikki komission yksiköt ovat edustettuna täällä ja tukevat täysin tätä tavoitetta. Joten ajattelisin, ettei tässä mielessä tulisi olla mitään huolenaiheita. Me tarvitsemme kaikkien toimijoiden sitoutumista, jäsenvaltioiden, mutta myös koko ketjun, jos ajatellaan tuotannosta lähtien, alkutuotannosta ja kuluttajalle saakka. Erityinen väline, joka meillä on käytössä, on EU-foorumi, johon useat jo viittasivat. Tilintarkastustuomioistuin mietti vähän, onko tämä oikea tapa pyrkiä tavoitteisiin jotka liittyvät ruokahävikin ennaltaehkäisemiseen estämiseen, mutta EUn lisäarvo nähdään siinä, että vaihdetaan parhaita käytäntöjä ja kerätään lisäsitoumusta kaikilta toimijoilta. Voimme todella sanoa, että tähän mennessä tehty työ ja ensimmäiset keskustelut foorumissa ovat olleet hyvin hedelmällisiä. Ja tämä on lupavaa, kun ajatellaan tulevia keskusteluita, jotka on jo aikataulutettu. Toimintasuunnitelmassamme on monia toimia mukana. Ne liittyvät sellaisiin aiheisiin, johon jäsenet viittasivat. Esimerkiksi määriteltäisiin ruokahävikki. Emme voi tietenkään ennakoida tässä nyt tulevia keskusteluita joita käydään jätepuitedirektiivin yhteydessä. Silloin kaikilla toimielimillä on mahdollisuus keskustella tästä aiheesta lisää. Mutta nyt jo työstämme menetelmää, jotta saataisiin konkreettinen esitys. Ei ehkä tarvita juridista määritelmää, mutta elintarvikeketjun joka vaiheeseen pitää kuitenkin saada selvitys siitä, mikä on hävikkiä, mikä jätettä ja minkälaisia tavoitteita voitaisiin tavoitella. 30 prosentin leikkaus vuoteen 2050, ei vaan 50 prosenttia vuoteen 2030, joten todella kunnianhimoinen tavoite. Ja tietenkin tulevaisuudessa pyrittäisiin paremmin myös valvomaan tätä alaa. Ruoka Lahjoitusten yksinkertaistaminen helpottaminen on tullut esiin monet kerrat. Se on tärkeä kysymys. Kuten näemme oikeudelliset puitteet, jotka ovat nyt käytössä, tulkitaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa viranomaisten toimesta. Joskus myös alalla toimijat tulkitsevat itse näitä sääntöjä, jotta ruokalahjoitukset olisivat helpompi ja siksi työstämme suuntaviivoja tälle saralle. Työ on lähtenyt ihan hyvin liikkeelle ja ALV-kysymys, joka myös mainittiin, on yksi kysymys, joka otetaan pohdinnan kohteeksi, jotta voidaan auttaa konkreettisia toimia paikan päällä. Tähän työhön sisällytetään myös teidän kehotuksenne, joka tuli pilottihankkeen kautta, että lisättäisiin tietoa näistä käytänteistä. Hyvin tärkeää on myös mahdollisuus käyttää rehuna sellaisia elintarvikkeita, sellaista ruokaa, joka ei mene enää ihmisten ruoksi. Tämä on erityinen kysymys, jonka osalta on myös edetty ihan hyvin. Mielestäni olemme ihan samoilla linjoilla myös, mitä tulee mahdollisten käytäntöjen vaikutuksen säätellään, miten sidosryhmien toimet ymmärretään kuluttajien joukossa. Esimerkiksi se, minkälaisin päivämäärin elintarviketta merkitty. Tässä on tarpeen kerätä lisätietoja ja saada vankempi pohja tuleville päätöksille. Olemmekin pyytäneet tutkimusta, joka lisää ymmärrystämme siitä, mitä käytäntöjä sidosryhmät ja vastuussa olevat viranomaiset käyttävät. Emme se jättää huomiota, että kaikki toimet tällä saralla eivät mitenkään kyseenalaista sitä, että elintarviketurvallisuuden taso halutaan pitää korkealla edelleen. On muitakin tapoja huolehtia siitä, että voidaan taata elintarviketurvallisuus. Varmasti muistatte puheenjohtaja tuoreen sovun komission ehdotuksesta, joka koskee virallisia tarkastuksia elintarvikeketjun aikana. Tässäkin mielessä meillä on nyt jäsenvaltioissa ihan hyvät välineet käytössä. Vastauksena siis toivon, että ymmärrätte, että olemme sitoutuneita ja meillä on ihan hyvät vastaukset jo näihin ongelmiin, mutta lisätyötä tehdään. Työ on käynnissä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa meillä on mahdollisuus keskustella näistä aiheista uudestaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Grunwald. Jovra Jakobsen seuraavaksi. Kuulitte tämän kiintoisen keskustelun. Voitte reagoida. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Kuten kuultiin, keskustelu oli rikas, kuultiin erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten torjua ruokahävikkiä. Muutama kysymyskin tuli minulle. Haluaisin muutaman niistä ottaa ensin keskustellen hävikistä ylipäätään. Jos ajatellaan ympiä, niin me haluamme ottaa aiheen mukaan politiikan uudelleen tarkasteluun huomasimme tarkastuksessa, että YMKin voisi tähän tulla talkoisiin mukaan ja alkutuotantokin voittaisi, kun hävikkiä tuhlaamista leikattaisiin. Se on tärkeä asia ottaa mukaan politiikan tarkasteluun niin, että eri sidosryhmät tietävät eri politiikan lohkoilla, mitä voivat tehdä. Tuli esille myös kysymys siitä, miten vaikutusten arviointia voitaisiin tehdä tarkastuksesta me toimme sille sen, että maaseudun kehitysohjelmasta voitaisiin myös löytää tukea sille, että maanviljelijät täysin paremmin tämän ruokahävikin. Ehkä voitaisiin miettiä, miten voitaisiin vähentää hävikkiä ja tuhlausta. Miten EUn eri politiikan lohkot ajavat samaan maaliin. Eli vaikutusten arvioimista tätä voitaisiin miettiä, miten kaikki sujuu hyvin jotenkin jäsennellymmin. Paljon on käyty keskustelua määritelmästä. Siihen sanoisin minäkin, että on erittäin tärkeää, että meillä on vakiintunut määritelmä ruokahävikille. Kuten tiedätte, mekin olemme sitoutuneet YK kestävän kehityksen tavoitteisiin, varsinkin numeroon 12 kolme. Siinä puhutaan siitä, miten pitäisi puolittaa asukasta kohden oleva ruokahävikki ja myös vähittäiskaupan hävikki, että tuotannossa ja jakelussa päästäisiin eroon hävikistä 2030 mennessä. Ehkä minä nyt olen vain tilintarkastaja, mutta miten tätä ihmeessä mitataan, jos ei ole mitään vertailuarvoa? lähtöarvoa tämän mittaamisella. Kaikkihan voivat sanoa, että 20, 30, 50 prosenttia kyllä voidaan leikata ruokavikkiä, mutta tarvitaan myös joku perusarvo, että tiedetään mistä puhutaan. Kyllä tämäkin koskee vähän komission pohdiskelua. Se on tärkeä jäsenvaltioille, mutta myös koko EUlle. Lisäksi tuli kysymys siitä, miten ruokahävikki voisi olla vähän tärkeämmällä sijalla poliittisessa toiminnassa. Ehkä komissiot jäsenvaltiota voitaisiin edelleen painostaa, se on yksi tapa, mutta voitaisiin vaatia, että komission eri pääosastot tekisivät läheisempää yhteistyötä, että saataisiin myös tuloksia. Olisi hyvä miettiä myös jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä on paljon hyvätekeväisyysjärjestöjä, ruokapankkia paikallisella tasolla. Tietojen vaihto, oppiminen toinen toisiltaan varmasti auttaisivat EU-ssa. Ja tutkaltaisiin myös nykyisiä mahdollisuuksia lainsäädännössä. Sanoin, että ei tarvita uutta lainsäädäntöä. Täytyy vain hyödyntää niitä, mitä nyt on tarjolla mitä mahdollisuuksia sieltä löytyy ruokahävikin torjumiseksi. Ruokalahjoituksestakin kysyttiin, minkälaisia oikeudellisia esteitä on. Meillä on kertomuksessa muutama esimerkkikin tästä. Esimerkiksi, että ALV-määräyksiä sovellettaisiin elintarvikkeisiin. Jäsenvaltiot ovat jatkuvasti tilanneet komissiolta selvityksen siitä, miten alvimääräyksiä sovellettaisiin ruokalahjoituksiin. Eli tämä on ratkaistava. Pidätetäänkö alv vai saako siitä vapautuksen kuitenkin noudattaen ALV-direktiiviä. Sitten hygienilainsäädäntö toisena esimerkkinä vaikuttaa siltä, että ei ole oikein kunnon määritelmää sille, miten käsitellä tai kohdella ruokapankkeja ja elintarvikelahjoituksia. Ovatko ne liikkeenharjoittajia? Sitten täytyy tietenkin elintarvikelainsäädäntö noudattaa, mutta voitaisiinko heidän sulkea pois näiden säädösten ulkopuolelle? Täytyy miettiä vielä, miten sitä hyödyntää paremmin. Että hyöntekevyysjärjestöt ja elintarvike yritykset voisivat paremmin toimia. Lopuksi toteaisin, että tämä on erityiskertomus, jonka olemme laatineet tilintarkastustuomioistuimessa. Menettelynä on yleensä se, että viiden, neljä viiden vuoden päästä katsotaan uudelleen, onko komissio noudattanut suosituksia, jotka ovat kertomuksessa. Eli jonkun vuoden päästä me selvitämme, miten ruokahävikkiongelmat on ratkaistu. Ehkä voitaisiin sitten tehdä uusi kertomus tai laatia toinen kertomus top tykkänään, että voitte sitten nähdä, kuinka paljon edistystä on saatu aikaan tällä tärkeällä saralla. Toivottavasti hoidin kaikki kysymykset, mutta totta kai voitte ottaa vielä yhteyttäkin. Kiitos puheenjohtaja. So, thank you. Kiitoksia kovasti puheenvuorostanne, siitä, että olitte täällä läsnä iltapäivällä. Kiitos kollegat myös keskustelusta. Uh, Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla keskustelu komission kanssa refitistä lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä. Pääjohtaja on paikalla. Tervetuloa. Herra Kajeha Crespo. Ja pitävintä puheitta annankin teille puheenvuoron. Olen pahoillani tästä viivästyksestä. Tässä oli nyt niin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä edellisessä aiheessa. Toki varmasti myös teidän aiheessanne. Olkaa hyvä, herra pääjohtaja. Very much, Madam Chair, members of the MV Committee. It is, it is a Kiitos puheenjohtaja. Tämä on suuri ilo päivittää tietoa, kertoa missä mennään tärkeässä aiheessa, nimittäin luontodirektiivien toimivuustarkastus. Valiokuntahan on tarkalla silmällä seurannut tätä aihetta. Parlamentti on antanut reilusti tukea. Arvostamme kovasti mahdollisuutta kertoa siitä, missä mennään. Mikä tilanne on, mitä seuraavaksi, että voidaan myös vastata kysymyksiinne ja näin käydä keskustelua teidän esille ottamistanne aiheesta. Totta kai näytän muutaman kalvonkin, että se helpottaa tätä alustusta. So, the point of departure... No niin. Tämä lähtökohta nyt ei ole mikään yllätys teille. Meillä on iso ongelma monimuotoisuusstrategiamme kanssa. Tehkätkö tämän selväksi? että meidän täytyy estää monimuotoisuuden hävineminen 2020 mennessä. Tämä tavoite on kuitenkin vaarassa nyt Euroopassa. Meillä on liian monta lajia ja luontotyyppiä, joissa suuntaus on kielteinen. Vain puolet kohteista tulevat hoidetuksi suunnitelmien pohjalta. Merinatura 2000-verkosto on vielä kesken, rahasta on pulaa. Lisäksi on myös tapauksia, joissa sovelletaan hyvin joustamattomasti lainsäädäntöä tai sallitaan viivästyksiä kansallisten tai eh, alueellisten viranomaisten voimin. Tieto ei ole riittävästi, ei tietoisuutta, vain 11 prosenttia kansalaisista tietävät Natura 2000. Luonto direktiivit edellyttävät nyt toimintaa myös Natura 2000 ulkopuolella. Tuskin yllätytte tästä ensimmäisestä virkkeestä, eli biodiversiteettistrategia tavoite 2020 on toden vaarassa. Niin, tehän tiedätte, että sen jälkeen, kun komission kaikkien aikojen laajen kuuleminen julkaistiin, me saimme yli puolelta miljoonalta kansalaiselta vastauksen. Lisäksi me saimme valtavasti näyttöä toimivuustarkastukseen perustuen. Lisäksi kollegiossa käytiin myös poliittinen keskustelu 7. joulukuuta, jossa päätettiin toimivuustarkastuksesta. Ensi kerta tämä meni kollegioon asti ja se korostaa, miten tärkeä aihe on. Johtopäätös oli varsin selvä. Aivan kuten jäsenvaltiot, sidosryhmä, kansalaiset parlamentit ovat sanoneet, luontodirektiivi ei avata uudelleen. Ne sopivat tarkoitukseensa. Lainsäädäntö ei ole ongelma, vaan kenkä puristaa siinä, että meidän täytyy kohdata merkittävästi täytäntöönpanoa. Eli siinä on saatava enemmän aikaan. Ja tästä syystä onkin niin tärkeää se, että kun meillä on paljon muitakin välineitä biodiversiteettistrategiassa, kansainvälisiä yleissopimuksia, sitten SCP, Baselin sopimus, plus sitten kestävän kehityksen tavoitteet, kiertotalous ja niin päin pois, ympin vihertäminen, niin luonto- ja luontotyyppidirektiivit ovat tärkeimpiä välineitä joiden kanssa meidän on työtä tehtävä, jotta voidaan täytäntöönpanoa edistää. Jos todellakin halutaan suuntaus, tämä kielteinen suuntaus, kääntää, Eli komissio päättikin, että me emme avaa direktiivejä, vaan me laadimme toimintasuunnitelman, joka keskittyy täytäntöönpanoon. Suunnitelman tavoitteita ovat käyttää täysimittaisesti hyväksi EUn sääntöjä, jotta saadaan aikaan terveitä ekosysteemejä, palvellen ihmisiä, luontoa ja taloutta. Meidän täytyy täysimittaisesti käyttää direktiivin mahdollisuuksia siis. Toimintasuunnitelmassa meidän täytyy edistää EUn biodiversiteettistrategiaa. Yhtä lailla meidän täytyy myös parantaa direktiivien yhdenmukaisuutta ottaa huomioiden laajemmat sosiotaloudelliset tavoitteet. Kuten totesin, tässä on tukena muutakin politiikkaa, kiertotalous, energiaunioni, kestävän kehityksen tavoitteet. Kaiken tämän pitäisi johtaa vaikuttavampaan, kunnianhimoisempaan ja viime kädessä parempaan lopputulokseen, jotta päästään biodiversiteettitavoitteisiin. Tässä on neljä isoa toimintalohkoa, joissa nyt toimimme niin, että voidaan toimintasuunnitelmaa valmistella. Siinä puututaan neljän tärkeimpään haasteeseen, painopisteeseen, jotka näkyvät nyt tuolla ruudulla. Ensinnäkin täytyy vahvistaa sääntöjen noudattamista ja se, että säännöt myös omitaan poliittisesti. Lisäksi tarvitsemme parempaa ohjausta yhdenmukaisuutta sosiaalitaloudellisten tavoitteiden kanssa. Kolmanneksi mainitsinkin jo, että rahasta on puutetta. Meidän täytyy vahvistaa investointia Natura 2000 ja lisätä yhteisvaikutusta EUn rahoitusvälineiden kanssa. Neljänneksi tässä tarvitaan ponnisteluja viestinnässä ja sidosryhmien ja laajemman yleisön mukaan ottamiseksi. Tässä viitataan vain niihin toimiin, joita meidän täytyy toteuttaa seuraavan parin vuoden aikana. Ei se ennakoi tietenkään sitä keskustelua, jota käydään ympin ja on tulevaisuudesta. Niilläkin on oma osansa. Me keskitymme siihen, mitä konkreettista voidaan saada aikaan olemissa direktiiveissä, jotta täytäntöpano olisi parempaa. Jos sopii, kuvailen joitakin toimia, joita on ajateltu näissä neljässä lohkossa. Ensinnäkin sääntöjen noudattamisen vahvistaminen, poliittinen omiminen. Tässä on viisi tärkeää asiaa, jotka on toteutettava. Ensinnäkin jäsenvaltioiden täytyy saada päätökseen alueiden nimeäminen. Jos haluamme täytäntöönpanoa tehostaa, Natura 2000 alueiden nimeäminen täytyy saada päätöksen. Siellä on vielä varsinkin merialueilla puutteita. Maalla tilanne on vähän parempi. 27 Natura 2000 kohteesta, se on miljoona neliökilometriä, 18 prosenttia lähes EUn alueesta, vai puolet ovat saaneet oman hoitosuunnitelmansa. Eli siinä tarvitaan paljon ponnisteluja, että kohteet hoidetaan hoitosuunnitelmien pohjalta. Siellä ongelmia on. Niitä ei hoideta kunnolla. Lisäksi täytyy edistää sääntöjen noudattamista. Ja muistan, että valiokunnassa esitten jo ympäristö täytäntöpano kertomuksen aiemmin. Kiitos myös puheenjohtajalle tuesta ja sitoutumisesta tähän aloitteeseen. Kiitos myös kaikille jäsenille valiokunnassa meidän täytyy ottaa Natura 2000 luonto, biodiversiteetti nimenomaisesti EIR ja ruveta vaihtamaan jäsenvaltioiden kanssa hyviä käytäntöjä, jotta voidaan myös tätä prosessia edistää. Siksi on erittäin tärkeää edelleen kehittää laji- ja luontotyyppi toimintasuunnitelmia ja sidosryhmien foorumia. Tehän tiedät, että meillä on ongelmia, jossa lajit ovat ristiriidassa ihmisten kanssa tai törmäyskurssilla. Eli siinä täytyy olla parempaa tietoisuutta ja ymmärrystä, että voidaan tehdä. Ja lopuksi kertoisin teille, että mietimme aloitteita mukaan lukien myös pölyttäjät. Tämä on erityisen tärkeää Kankunissa, kun muutamat maat tämän aloitteen aikana käynnistyvät. Olisi erittäin hyvä, että EUkin tässä toimintasuunnitelmassa huomioisi tämän aloitteen pölyttäjiin liittyen. Sitä ollaan poliittisesti nyt vahvistamassa. Ajatuksena olisi, että meillä olisi strateginen lähestymistapa että puututtaisiin yhteen tärkeimpään ongelmista, eli pölyttäjien. Sitten toinen lohko, joka liittyy parempaan ohjeistukseen, jotta onnistuisimme paremmin täytäntöpanossa. Tässä toimivuustarkastuksessa on todettu, että täytäntöpanoa täytyy kohentaa. Meidän täytyy poistaa tiettyjä menettelyjä, että tämä olisi fiksumpaa niin, että luonnontila kulkisi käsi kädessä sosiaalitaloudellisten tavoitteiden kanssa. Me tarvitsemme myös parempia asiakirjoja ohjeistuksessa. Monessa maassa on hämmennyksen tilaa. Mitä sallitaan, mitä ei. Miten Natura 2000 kohteita hoidettaisiin. Lajien suojelu on tarvetta kysyntää paremmalle ohjeistukselle. Voin myös kertoa, että tämä tulee verkkoon kaikilla EU-virallisilla kielillä, että tavoitamme 28 jäsenvaltion kansalaiset parisenkymmentä ohjekirja on jo tarjolla, ne täytyy kunnolla levittää myös. Mutta meillä on joitakin yksityiskohtaisempiakin ohjeistuksia tiettyjä kysymyksiä varten. Me pyrimme myös kehittämään tukimekanismeja, vertaistukea, koulutusta, esimerkiksi lupamenettelyssä, kun menen joihinkin maihin, olen huomannut, että monissa maissa ei ole tietoa riittävästi direktiivien menettelystä. Eli sitä täytyy tehdä enemmän, eli tukia ja koulutta virkamiehiä. Totta kai tekniikalla on merkittävä osansa. Kopernikus, EUn satelliitti. Me olemme jo lähettäneet avaruuteen hiljattain parikin. Sieltä sanon hyödyllistä tietoa siitä, mitä maalla tapahtuu ja mitä tekniikan avulla voidaan tehdä, jotta voidaan tehostaa Natura 2000 kohteiden hoitoa. Viimeisenä, mutta vähimpänä, on tärkeää ekojärjestelmäpalveluiden huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tätäkin ollaan miettimässä. Toivottavasti sekin tulee toimintasuunnitelmaamme. Kolmas lohko. Investointien vahvistaminen. Paljon puhutaan koulutuksesta ja hoidosta, mutta jos ei rahoitusta kunnolla hoideta, emme koskaan onnistu. Tässä on paljonkin rahoitusta olemassa eri ohjelmissa tarjolla. Aluekehitysrahasto, kalastusrahasto, maaseuturahasto. Paljon voidaan kyllä tehdä, kun löydetään yhteisvaikutusta rahastojen kesken me olemme kyllä ihan varmoja, että myös saada parempia tuloksia aikaan biodiversiteetissä. Me haluamme kehittää myös luotettavia indikaattoreja, jotta voidaan selvittää luontoon liittyvät menot. Se on olennaista. Jäljittää. Miten luontokulut huomioidaan eri ohjelmissa. Haluamme kehittää myös tukimekanismeja Natura 2000 rahoittamiseksi yksityisen sektorin puolelta. Ei se ole julkista rahaa pelkästään. Meillä on maanhoitoa ja sitten luontopääomarahoitusväline. Kiitos parlamentin ehdottaman koehankkeen. Nämä ovat hyödyllisiä välineitä, jotta saada liikkeelle yksityistä rahaa. Totta kai käydään strategisia investointeja edistää myös luonnonsuojelussa ja rakentaa vihreitä perusrakenteita. Jos haluamme kytkeä kohteet, saada vihreitä käytäviä, infrastruktuureja, niin sekin olisi tärkeä väline. Sitten lopuksi kertoisin myös teille, että yritämme lisätä luonto, biodiversiteetti, rahastoosuutta LIFEissa – siellä on luonto, ympäristö, ilmasto kolmena eri osana. Haluamme lisätä 10 prosentilla tässä kehyksessä niin, että voidaan panna luontoosaan enemmän rahaa. LIFE ei ole yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta sillä on oma osansa, että voidaan osoittaa lisää varoja luonto- ja biodiversiteettiosioon. Sitten viimeinen lohko, viestintä sidosryhmien mukanaoloa. Kuten totesin, harva kansalainen tietää mitään Natura 20 000, 95 prosenttia haluaisi, että me tekisimme enemmän EU-ssa, mutta 11 prosenttia ylipäätään tietää, mikä Natura 2000 on. Tämä vuosi on historiallinen, nimittäin 25. vuosipäivä, kun saatiin aikanaan Habitat-direktiivi ja lainvoimakin on neljännes vuosisadan ikäinen. 21. toukokuuta muuten tuo vuosipäivä. Haluaisimme parametin tukea nyt sille, että saataisiin julistettua Natura 2000 päivä, että saataisiin kansalaiset, parlamentti, vaalipiirit mukaan ja lähettäisimme viestin luonnon ja monimuotoisuuden hyväksi järjestää tapahtumia Natura 2000 kohteissa tukea kansalaisten, nuorten hankkeita. On niin paljon, mitä me voisimme tehdä, mitä me nyt ehkä riittävästi. Ja yhdessä parlamentin kanssa ehkä enemmän voitaisiin tehdä. Lisäksi Natura 2000 palkintojakin jaetaan eri kohteille parhaimmille esimerkkeille hoidosta. Elmivaliokunnan jäsenillä kertoisin, että me autamme arvioinnissa – ja jäseniä on mukana myös tuomaristossa. Sitten vielä yksi tärkeä kytkös luonnon ja kulttuuriperinnön välillä. Ensi vuosi on kulttuuriperintövuosi ja voidaan kytköksiä luontoonkin kehittää. Paikallisalueviranomaiset on saatava mukaan. Tiedätte, että me olemme päättäneet komissio, että alueiden komitea pitäisi saada tähän mukaan kiinteästi. Tässä on totta kai tavoitteena täytäntöönpanon kohentamiseksi tehdä yhteistyötä paikallisen alueviranomaisten kanssa. Me saamme tukea, tietoa alue- ja paikallisviranomaisille tuon foorumin kautta. Lisäksi mainitsisin myös solidaarisuusjoukot. Tiedätte tämän aloitteen. Siellä myös luonto toimii. Lifein tuella niin, että Euroopan nuoret olisivat vapaaehtoisina mukana Natura 2000 kohteissa. Nuorten mukana on myös erittäin tärkeää. Ei tämä tietenkään toimi, ellei me saa teidän tukeanne. Teidän panoksenne on tärkeää. Varmasti olette alustuksestani huomannutkin, että mitä toimintaa olen maininnut neljässä lohkossa, useimmat olivat mukana myös parlamentin päätöslauselmassa viime vuoden helmikuulta. Päätöslauselmamme on innoittanut meidän työtämme, mutta haluaisin kyllä tietää, onko jotain muuta muita ajatuksia, asioita, jotka haluatte mukaan ottaa. Sitten tästä eteenpäin viimeinen diani. Haluaisimme, jos saamme kansallisen suunnitelman, haluamme konkreettisia toimia, ei pelkkää puhetta, konkreettisia toimia. Biodiversiteetti on vaarassa, se on selvää. Meidän täytyy olla hyvin täsmällisiä ja käytönläheisiä. Tarvitaan päivämääriä, tavoitteita. Alueet ja paikalliset yhteisöt on saatava mukaan yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan toimielinten kanssa, mukaan lukien kaikki sidosryhmät. Toimintasuunnitelman hyväksyminen tapahtuu huhtikuun lopulla 15. toukokuuta käynnistämme Natura 2000 päivän. Kovasti toivoisimme, että Euroopan parlamenttikin olisi mukana käynnistämässä konferenssia 6. kesäkuuta, jolloin toimintasuunnitelma esitellään, sitä keskustellaan, mukaan lukien kaikki toimijat, jotka ovat täytäntöpanossakin mukana totta kai. Parlamenttikin ehkä haluaa järjestää kuulemisia tai tapahtumia kaikkien tämän puheen perään toimitustarkastuksesta meidän on nyt mitä pikimiten ryhtyvät toimiin. Kaikki ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Me emme ole vielä pystyneet osoittamaan, miten kiireellistä on toimi, toimia nyt biodiversiteetissä, koska kyse on yhden kolikon kahdesta puolesta. Meidän on tehtävä paljon enemmän kansainvälisesti, mutta myös EU-tasolla. Tästä syystä pyydämme teidän tukeanne, ajatuksianne, mukanaoloanne, varsinkin kun tätä suunnitelmaa ollaan nyt viimeistelemässä, niin mitä pikimmitteen on hyvä saada nämä toimenpiteet toteutettua, että tilanne kohenisi. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti pääjohtaja. ajatuksistanne. Arvostamme kovasti tätä keskittymistä tähän aiheeseen ja halukkuuttanne tehdä yhteistyötä meidän kanssamme, että saadaan nyt konkreettista aikaan herättää ihmisten tietoisuutta biodiversiteetistä. Kiitos erotuksesta. Toivottavasti me teemme jotain, että voidaan juhlia näitä suuremmoisia ohjelmia, jotka tarjoavat eurooppalaista lisäarvoa. Nyt käynnistän keskustelun. Ensimmäisenä Herra Florence. My heart, Mr. Florence. Ja herra generaldirektor, bin sehr dankbar. Kiitoksia, kiitokset pääjohtajalle vierailustanne. Kuulun siihen ryhmään, vaikka olenkin maanviljelijä, joka sanoo, että älkää avatko tätä direktiiviä, vaan parantakaa sitä, niin kuin itsekin annatte jo ymmärtää. Mutta tänään oli valitettavasti vain nieltävä se, että yksin homma ei hoidu. Pyydätte kansaa ja poliitikkoja täytäntöönpanoa toteuttamaan, mutta toinen kumppani ja osapuoli on maanviljelijät. Tiedän, mistä puhun. Joskus käy mielessä, että että noinkohan minä saan itse päättää tilani toimista. Eli toivoisin, että maan omistajiakin kuullaan. En sano, että teidän pitäisi toimia niin kuin maanviljelijät sanovat, mutta otetaanpa yksi konkreettinen esimerkki. Kaikki FFH-alat pitäisi selkeästi rajata. Me tiedämme, että joissakin maissa käytetään 70 metrin varoetäisyyttä, Toiset taas käyttävät 500 000 metriä varoetäisyytenä. Näin ala kasvaa kaksinkertaiseksi ja kaupungit ja kunnat eivät voi edes rakennuttaa sadan, sata metriä lähemmäs tätä rajoitettua aluetta, esimerkiksi koululle jotain liikuntahallia. Alankomaistakin esimerkkinä voidaan esittää, että metsästäminen on lähes täysin kiellettyä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että Saksassa ihan naapurivaltion puolella nämä villihanhet voivat temmeltää lystinsä mukaisesti. Tietenkin tästä on hyötyä toisille, mutta Alankomaiden puolella tämä aiheuttaa melkoista päänvaivaa, kuten myöskin Ranskassa tilanne on, joten meillä pitää olla yhteneväiset toimintavälineet käytettävissä. En sano, että kaiken pitäisi yksinkertaistua, mutta jos emme voi verrata tiloja, niin me emme voi sanoa maanviljelijöille, että FFH-järjestelmä olisi hyvä. Ja sitten vielä paha hukka, joka on tässä ongelmana. Jos katsotaan, mitä komissio tekee väit, vaatien Ruotsilta esimerkkejä siitä, miten suden tulevaisuus on turvattu. Ruotsin hallitus on kolmeen otteeseen ryhtynyt toimiin ja komissio vain niin, joskus sanoin asian aika lailla suoraan ja minun piti pyytää anteeksi, mutta kolmeen otteeseen Ruotsissa on toimittu ja vastaukset ovat olleet aika lailla ihmeelliset. Kävin myöskin Serbiassa Metsästäjien liiton puheenjohtajana ja minulle sanottiin Serbian puolelta, että kuulepas nyt kaveri, että jos komissio sanelee samalla tavalla meillä kuin muualla suden tulevaisuuteen liittyen, niin me emme liity unionin laisinkaan. Katsotaan, miten FFH-direktiivi Serbiassa tot, pannaan täytäntöön ja se määrää sitten, miten päätöksemme jatkossa näyttävät, miltä ne näyttävät, joten kyllä tässä pitää, pitää aina jalat maassa. Kiitos. Nyt joudun asettamaan kahden minuutin rajan. Voi voidaanko tässä on pitkä luettelo, jonka muuten nyt suljen ellei sitten joku halua vielä ilmoittautua herra Herbrandia, rouva Müller ja Göring. Ja selvä, kiitos. Se siitä. Seuraavana herra Linz. Ja vielen Dank, Frau. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Voin hyvin puhua kollega Florensenin jälkeen. Pidän hyvänä sitä, että komissio nyt meille on esittänyt, mitä suunnitelmia toimintasuunnitelmassa on. Minäkin kuuluin niihin, jotka sanoivat, ettei ole välttämätöntä nyt koko direktiivipakettia avata. Mutta välttämätöntä on kyllä se, että suuntaviivoja muutetaan. Siksi minulla olisi vielä kysymys. tähän toiseen päähaasteeseen, jota esititte, näiden suuntaviivojen parantaminen. Olisi hyvä tietää, miten laaja mielestäni näiden suuntaviivojen uudistus olisi omasta jäsenvaltiostani. Sanoisin, että saan hyvin usein lisäkysymyksiä koska täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyy paljon epävarmuutta tällä hetkellä näiden suuntavivain käyttöön siis. Yhä uudestaan minun otetaan yhteyttä niihin liittyen. Ja sitten toinen yleinen kysymys vielä. Ehkä voisitte ihan lyhyesti esittää, minkälainen on menettely, jos tietystä jäsenvaltiosta kuullaan, että tietyn lajin olosuhteet ovat muuttuneet suotuisemmaksi. Minkälainen menettely komissiossa on, jotta tämä voisi potentiaalisesti muuttaa suojeluasemaa? Kiitos. Thank you. Kiitos. Ruoviano. Grazie Presidente, anche grazie al direttore. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös pääjohtajalle alustuksesta. Minäkin kuulun niihin, jotka yhtäältä ovat iloisia että pyrimme täytäntöönpanoa kohentamaan näissä direktiiveissä ilman, että niitä avataan uudelleen toimintasuunnitelman pohjalta paremminkin. Mutta olen tietoinen kyllä siitä, että tässä on aikamoinen urakka edessä. Eli meidän ja minun mielestäni direktiivien kunnollinen täytäntöönpano niin, että jäsenvaltiot todellakin soveltavat niitä myönteisessä hengessä, riippuu yhdestä sanasta jousto. Toiminta suunnitelman pitäisi olla vähän joustavampi. Aikaisempaa mennettynä totta kai tavoit, direktiivit ovat muutaman vuoden ikäisiä ja ympäristössä moni muuttuu, ilmastonmuutos ja niin päin pois. Vielä on joitakin lajeilla, ja, jotka ovat suojeltuja parikymmentä vuotta sitten, mutta nyt niitäkin on ehkä vähän enemmän olemassa. Ja ajattelen myös tiettyjä lintuja, kalalajeja, monen muunkin kollegan kanssa on työstetty, lihansyöjä, eläimiä ja niin edelleen. Sitten on joitakin maita, joissa on Starling esimerkiksi, joka on suojeltu joissakin maissa, mutta ei kaikissa. Ja sitten kaikkia valtavia lajeja ei voida hoitaa samalla tavalla kuin ilmastoolotkin vaihtelevat. Eli jotenkin se on kuitenkin hoidettavaa, koska nuoretkin tästä ovat samaa mieltä, että pitäisi ymmärrettäväksi, miten biodiversiteetin suojeleminen on meidän tulevaisuutemme. Täytyy niin, että myös paikallinen väestö saadaan mukaan, ettei sitten vääryyksiä tapahdu. Esimerkiksi, että kun sitä hoidetaan kyllä myönteisesti, niin Natura 2000 kohteessa tuleekin vain reunaehtoja eikä mahdollisuuksia. Ja kun jäsenvaltiossakin tulkitaan tätä eri tavoin, jossakin Natura on sellaisenaan käytössä ja biodiversiteetti on se, että ihminen ei mitenkään siihen puutu. Jossakin toisessa maissa biodiversiteetti liittyy kulttuurisiin, viljelyperinteisiin, ajatellaan Alppien aluetta esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa. Eli jotenkin Tämä jousto sanatoimintasuunnitelmassa toimintasuunnitelmassa ehkä edellyttää kehittämistä yhdessä. Haluaisin tietää, mitä teette. Thank you. Kiitos. Mr. Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Kiitos paljon. Niin, olen edeltävien puheen kanssa ihan samaa mieltä. Mistä 25 000 ihmistä otti kantaa. Onkohan jonkinlaista arviota siitä, miten monet olivat sellaisia, joihin direktiivi todella vaikuttaa? Eli jotka todella elävät niillä alueilla, joilla tämä vaikuttaa, miten monet elävät jossain Euroopan suurkaupungeissa ja kommentoivat näitä alueita, joilla ehkä käyvät korkeinta viikonloppuna katsomaan, kuinka kaunista siellä on. Eli olisi hyvä ehkä katsoa, kuka on sanonut ja mitä. Ja silloin ehkä voitaisiin nähdä, että Natura 2000 ajattama innostus ei ole ehkä ihan niin suurta. Tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmat puhujat sanoivat. Monilla näistä aloista ei ole ainoastaan luontoa, vaan vuosisatojen tuhansien luomaa kulttuurimaisemaa. Siellä halutaan elää ja elättää itsensä myös ja yleensä on pyritty saamaan tietty tasapaino suojelun ja hyödyntämisen välillä. Ja jos tätä tasapainoa lähdetään haittamaan, tai jos ihmisille tulee sellainen tunne, että tätä tasapainoa ei enää ole – että rajoitetaan voimakkaasti mahdollista hyödyntää luontoa, niin silloinkaan ei ole niin yllättävää, ettei Natura 2000 alueita niin innossaan tueta sankoin joukoin. Minä itsekin elän alueella, josta on käyty suurta keskustelua, koska ennen kaikkea maan omistajat, siellä viljelijät eivät enää halunneet tätä koko hanketta tukea. kysyn esimerkiksi tiettyjen petuel, petoeläinten laajempi esiintyminen, sudet ja karhut esimerkiksi, tai ilves. Onko ymmärrettävä, että ihmiset eivät ole niin innoissaan kuullessaan, että siellä alueella kulkee susia ja lapset pitäisi uskaltaa laittaa kouluun. Ihmiset eivät ylipäätään ymmärrä, miten ei ole mitään puuttumismahdollisuutta. De facto sen pitäisi olla olemassa. Esimerkiksi Italiassa on kielletty täysin suden metsästys. Kolmesta eläintä ammutaan vuosittain laittomasti. Eihän tämä voi olla oikea ratkaisumalli, eikä se, että ihmiset toim, ottavat tämän asian ihan omiin käsiin. Kollega Florensin kanssa olen samaa mieltä siitä, että käyttöön tarvitaan myös riittävää subsidiariteettia ja joustoa. Jos sitä ei ole, niin silloin kyllä vastakkainasettelu lisääntyy EU-tason ja paikallistason välillä. Ja vielä yksi asia päätän sitten puheenvuoroni. Monilla Euroopan alueilla Euroopan unioni niin ei todellakaan hanki uusia ystäviä itselleen tämän Natura 2000 hankkeen kautta. Kiitos. Kiitos. Varmasti monella on paljon sydämellä, mutta pitäkää kiinni puheajasta, niin että voitte sitten kunnioittaa muita. Herra Javor. Yeah, thank you, Chair, and uh, thank you. Rouva puheenjohtaja, kiitokset ja kiitokset myöskin alustuksesta. Me olemme erittäin tyytyväisiä tähän toimintaohjelmaan. Jos olisin kyyni, niin, niin sanoisin komission Vellan kirjelmään liittyen, että toimivuustarkastus pitää toteuttaa, niin mehän sanoimme, että tämä ei ole laisikaan tarpeen, sillä direktiivit ovat kunnossa, mutta täytäntöönpano mättää. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja kuulemisen jälkeen, johon osallistui yli, yli 500 000 ihmistä, niin ehkäpä viesti voisi olla vielä selkeämpi, eli täytäntöönpanoon liittyvä toimintaohjelma on nyt kipeästi tarpeen. Mitä toimintaohjelmaan tulee, niin muutama kysymys. Ensinnäkin menettelyyn liittyen, eli miten komissio aikoo käydä toimintaohjelman läpi ja millä aikataululla? Eli miten tämä kuuleminen huomioidaan tässä kokonaisprosessissa? eli kun toimintasuunnitelmaa laaditaan. Toisaalta taas, no viittasitte suosituksiin, niin mitä komissio voisi sen lisäksi tehdä, jotta jäsenvaltioista patisteltaisiin esittämään hoitosuunnitelman Natura 2000 kohteita varten ja miten komissio voisi tukea aktiivisesti jäsenvaltioita hoitosuunnitelmien teon osalta. Sitten kolmas kysymys. Näihin ympäristötarkastuksiin hallituksiin ja viranomaisiin. Heillähän on keskeinen rooli, kun Natura 2000 pannaan täytäntöön ja luontodirektiivit pannaan täytäntöön. Joten mitä komissio voisi tehdä avustaakseen näitä tahoja ja parantaakseen kansallisia järjestelmiä. Ja sitten politiikan integraatio, tiedän aika, on aika lailla kortilla. Onko nyt oletettavissa, että kokonaista tarkastus on tulossa näihin hoito- ja säilyttämistoimenpiteisiin liittyen. Ja viimeinen kysymys siihen liittyen, miten biodiversiteetti voidaan huomioida vuoden 2020 jälkeen? Aiotaanko jollakin tavalla unionin monivuotisissa rahoituskesyksissä vuoden 2020 jälkeen korva merkitä rahaa näihin toimiin. Kiitoksia. Dank u wel, mevrouw de Kollega Hasekamp. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, Euroopassa vain 40 prosenttia biodiversiteetistä on jäljellä ja alkamaissa vain 15 prosenttia. Kuivuus on yksi ongelma, joka aiheuttaa ongelmia ja olenkin tyytyväinen, että komissio on tarkastellut tämänhetkistä tilannetta. On valitettavaa, että alue- ja paikallistasolla liian usein ympäristön suojelu ja taloudellisen toiminnan jalkoihin. Komissiohan totesi, että nyt täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Ja minulla olisi konkreettinen esimerkki. Ympäristösuojeluun liittyy myöskin alueiden ja kasvien ja eläinten suojelu. Ja mielestämme eläimiä pitää suojella, mutta näin ei tehdä kaikkialla. Miljoonat va- valtavat linnut käyttävät maltaa pesimisalueenaan ja paljon rahaa on investoitu toimintaa, mutta mutta Maltalla sitten näitä lintuja salametsästetään ja tämä on kansainvälisten sopimusten vastainen toiminta. Ja nyt on pyydetty jäsenvaltioilta tehokampaa luontotyyppidirektiiviä lintudirektiivin osalta. Mielestäni Malta puheenjohtajavaltiona ei voi asiaa hoitaa uskottavalla tavalla, mikäli se ei kotonaan toimi uskottavalla tavalla. Ensi viikolla käyn tarkastelemassa itse paikan päällä tilannetta ja toivoisin, että muuttolintujen salametsästys saadaan lopetettua. Nyt täytyy nopeasti ja tehokkaasti panna direktiivi täytäntöön ja pyydänkin, että pääministeri Muskattaman allekirjoittaa ja voitte kirjallisesti tämän kokouksen jälkeen ilmoittaa minulle asiasta, jotta voin huomioida sen sitten ensi viikkoisen vierailun yhteydessä. Kiitoksia. Voorzitter, dank u wel. Ik kan u zeggen nu een heel ander geluid uit. Kiitos. Nyt ihan toisenlainen puheenvuoro Alankomaista. Pahoittelen sitä, että puolsin Natura 2000 alueita. Itse olin puolueen edustajana tätä tekemässä ja minulle sanottiin, että viljelijöiden on voitava olla viljelijöitä edelleen. Silloin ei puhuttu kulttuuriperinnöstä mitään. Ja tässä oli siis selkeä kysymys. Missä oli tieto? Luonnonsuojelujärjestöt ehkä saivat sitä, mutta puhuitteko esimerkiksi viljelijöiden kanssa – tai esimerkiksi niiden kanssa, jotka ovat vastuussa maanteiden rakentamisesta. Jos ajatellaan rakennustöitä, monet rakennushankkeet eivät toteudu, koska jossain on joku lepakko. Ja sitten ei päästä vaeltamaan luontoalueelle, koska siellä haitataan, häiritään eläimiä tai kasveja. Ja esimerkiksi kalastus ei ole mahdollista yksittäisille pienkalastajille, harrastajille, mutta kylläkin kalastuslaivastolle. Eli haluaisin kyllä kysyä, missä tässä on oikeudenmukaisuus. Minä luulin, että sosiaalitaloudelliset arviot tehdään näin. Alankomaissa näin ei koskaan käy. Ja varoittaisin kaikkia muita, jotka ovat läsnä täällä. Olkaa nyt tarkkana. Tehdään niin kuin kollega Lind sanoi, katsotaan näitä suuntaviivoja. Otetaan nyt Huomion vaikutusten arviointi, sosiaalitaloudellinen vaikutusten arviointi, jotta voidaan elää edelleen myös Alankomaissa tältä pohjalta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rouva Melioora. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun saanen kiittää teitä siitä, että näitä direktiivejä ei ole yhdistetty yhdeksi ainokaiseksi, niin kuin komissio alkuun ehdotti. Ja hienona pidän sitä, että nyt keskitymme juuri siihen, että direktiivit pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Eli että meillä olisi käytettävissämme järjestelmä, joka peräänkuluttaa luonnonmukaisuutta ja joka auttaa ympäristöä. Natura 2000-järjestelmähän perustuu siihen ajatteluun, että se olisi Euroopan laajuinen verkosto – ja kysyisinkin komissiolta tähän liittyen, että mitä voisimme siihen liittyen tehdä? Miten voisimme tukea Natura 2000 enemmän, jotta sen funktio myöskin toteutuu? Eli ettei jokainen jäsenvaltio yksin hoida Natura 2000 hankkeita, vaan että meillä on tällainen laajempi eurooppalainen kehys. Ja sitten toinen tähän liittyvä kysymys. Ja kun sidosryhmiä nyt prosessin aikana on kuultu näinkin laajalti, mikä on tietenkin hyvä asia mielestäni, niin sehän tarkoittaa sitä, että mielenkiintoa kyllä löytyy kansan keskuudesta tälle hankkeelle, joten kysynkin, että miten voimme vastata näihin suuriin odotuksiin. Se, että mielenkiintoa on, niin se osoittaa, että odotuksiakin löytyy, joten kysyisin, että miten komissio reagoi näihin odotuksiin. Mitä aiotte tehdä? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, herra Fjellner. kiitoksia kovasti. Ruotsissa käytiin kova keskustelua lintudirektiivistä. Minä halusin merkittäviä uudistuksia direktiivissä. No, olkoon niin, että komissio ei niin tee, mutta olen aika paljon ajatellut, miten oikein arvioidaan lainsäädäntöä ylipäätään. Moniakin tapoja on. Yksi tapa on se, että pitäisi keskittyä ehkä enemmänkin siihen, miten ihmiset näkevät lainsäädäntömme, mitä siitä tuntevat. Totta kai voi puhua kuulemisista. Tiedämme kyllä, että osa on kampanjointia, kun niihin vastataan. Mutta kun näin vaalipiirissä ihmisiä, niin jos mitä eniten kyllä keskustelua syntyy, niin nimenomaan luontotyyppiä ja direkt, lintudirektiivistä. Ihmiset eivät ymmärrä sen täytäntöönpanoa. Aina tietenkin voi väittää, niin kuin nytkin tässä kuullaan komissiolta, aikanaan silloinkin ja jatkossakin varmaan, että kun se on jäsenvaltioiden täytäntöönpanosta. Selvä. Mutta jos niin suuria vaikeuksia ja ongelmia on direktiivin täytäntöönpanossa, ehkä lainsäätäjien pitäisi miettiä, miten muotoilla lainsäädäntöä. Ihan yksi esimerkki, kor- merimetso missä minä asun Tukholman saaristossa, niin se on yleisin lintulaji, mitä siellä näkyy. No se nyt on suojeltu tietysti lintudirektiivin nojalla. Sitä ei saa tappaa, taha, haltu, pesiä tuhota, viedä munia. Ja sitten jotkut fiksut sanoisivat, että siellä on kuitenkin poikkeus yhdeksän artiklassa. Niin, niin, mutta jos on poikkeuksia, pitää poikkeuksia noudattaa että voi hoitaa jotain, jota minä ja ihmiset vaalipiirissä, jotka työtä ovat sitä mieltä, että meidän täytyy noudattaa poikkeuksia, niin kyllä sitten jokin on mennyt pieleen. Totta puheen olen sitä mieltä, että arkkitehtuuri on mennyt pieleen. Meillä on pysyvä luettelo lajeista, lintu, lin, linnoista, joka ikään kuin on luonto sellaisena, vaikka se muuttuu. Samaan asiaan voi sanoa vaikka susista, ainakin Ruotsissa – Ongelmanahan totta kai se, että Ruotsin hallitus oli sen väri mikä tahansa, kun lähestynyt komissiota asian korjaamiseksi, niin kuin susia metsästämme, niin sitten se on Ruotsin vika. Ja sitä on hankalaa selittää ruotsalaisille. Ja vaikkakin tunnustan toki, että täytäntöönpanossa on isoja ongelmia, niin ehkä jos joku sitten kääntyy tätä vastaan, niin pitäisi ehkä vähän tarkemmin miettiä, miten ylipäätään lakeja säädetään alun perin. Nyt se tulee päin pläsiä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Häytämä. Yes, thank you very much, uh, Chair. Thank Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset komissiolle tästä selvityksestä. Toden totta, kaiken A ja O on viestintä. Kuultuani nämä kommentit täällä, niin sanoisin, että me syytämme Brysseliä ja jäsenvaltiota, mutta emme tiedä, miten saisimme joustavuutta tähän järjestelmään. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat ne ongelmat ja niin, miten niihin voidaan puuttua. Ehkäpä pitäisi katsoa myöskin, miten saisimme joustoa järjestelmään. On hyvä, että komissio kävi Alankomaissa keskustelemassa sidosryhmien edustajien kanssa selvittääkseen, että miten Natura 2000 voitaisiin paremmin panna täytäntöön samalla vaalien sosiaalistaloudellisia aspekteja. Yritykset, viljelijät, kotitaloudet ovat samaa mieltä sen suhteen, että jos jousta olisi enemmän tarjolla, niin silloin uusia suunnitelmia, ehkä parempia voisi olla tarjolla, jotka ovat motivoivampia ja toisivat tullessaan parempia tuloksia. Tärkeää ei ole aina ainoastaan muistuttaa eurooppalaisesta lainsäädännöstä, vaan katsoa myöskin alue- ja paikallistasolla, mitä voidaan käytännössä tehdä. Ja se, mistä ei pidä laisinkaan, on se, että joskus alue- paikallisviranomaiset ilmoittavat, että tämä on kirjattu tekstiin, koska Bryssel näin vaatii, mutta eihän se näin voi mennä. Joten olisikin erittäin tärkeää, että me parlamenttina ja komissio sanomme selkein sanakäänteen, että joustoa kyllä löytyy sidosryhmille, eli he voivat osallistua keskusteluihin ja yrittävät sitten yhdessä meidän kanssamme löytää toimivia ratkaisumalleja. Yhtä lailla meidän täytyy katsoa myöskin tavoitteita, ovatko ne realistisia vaiko ei. Joskus jäsenvaltiot laativat näitä tavoitteita, ja yritetään saavuttaa lähes mahdottomia tuloksia. Meidän täytyy siis katsoa, ovatko tavoitteet realistisia. Eli jos emme katso asiaa tarkkaan, niin hukka peri, joten meidän täytyy katsoa, että jos tulokset tai tavoitteet eivät ole realistisia, niin sitten täytyy lähteä toiselle tielle ja katsoa, mikä olisi sellainen saavutettavissa oleva tulos. Kiitoksia. Frau <clears throat> Präsidentin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. On hyvä, että komissiolla on toimintasuunnitelma mielessä. Nyt on jo korkea aika tämä nyt ensi askel oikeaan suuntaan. Ja komissio aivan oikein sanookin, että meillä on edessämme suuria haasteita – ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja biodiversiteetin vähenemisen vaikutuksestahan pitäisi puhua ja siitä, mitä teho maataloustuotanto tekee luonnollemme, tuhoaa sitä. Tässä pitää todella nyt lähteä toimiin. Nämä oikeutetusti voidaan sanoa, että että luonnon hyödyntämisen ja suojelemisen tasapainosta ei voida enää puhuakaan. Mutta entä tasapaino meidän päissämme? Eläinten ja ihmisten välinen tasapaino, tällaista ei enää ole. Nyt kuulen täällä parlamentissa, että susi on valtava uhka lapsillemme. Silloinkaan pitäisi hyvin selkeästi sanoa, että metsästäjien aiheuttamat metsästystapaturmat – kannattaisi ottaa esiin. Metsästäjät uhkaavat lapsiamme kyllä tilastollisesti paljon enemmän kuin sudet. Sitten usein verrataan sitä, miten usein hai hyökkää ihmisen kimppuun. Todennäköisyys on paljon pienempi kuin se, että tulee salaman iskun kohteeksi. Eli Kyllä tässä pitäisi nyt muistaa tosiasiat. Nähdä, missä todella on riskejä olemassa. Silloin voidaan sietää sitä, että ihmiset puuttuvat asioihin, mutta jos riski on 0,001 prosentin tasoa, niin silloin ei tarvitse heti lähteä sääntelemään. Se ei ole oikea lähestymistapa. Kiitos. Kiitos. Rova Aukken. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos komissiolle olen kovasti kiitollinen siitä, että te olette nyt seuraamassa enemmistöä valiokunnassa ainakin tänään ja kuten yleensäkin, että olla luonnon puolella, katsoa vähän laajemmassa mittakaavassa asioita. Olemme kyllä sitä mieltä, että vähän tarvitaan vähän tiukempi suunnitelma. Mutta jos meillä Esimerkiksi aikanaan täällä, kun oli väkeä vierailussa, niin haluttiin vielä tiukempi Natura 2000 aikanaan, alueiden komitean kanssa varsinkin. Mitä Dorfman totesi, että alueellisella ei hajuakaan tässä, niin ei pidä paikkansa. Ja kuka ihmisiä edustaa? Ehkä meidän pitäisi edustaa kaikkia niitä, jotka meidät ovat valinneet, ei vaan joidenkin puolesta puhua. Ja yksi tärkeä juttu, ei kun kaksi. Ensinnäkin Pariisissa EYK biodiversiteetti yleissopimuksen edustajan pääsihteerin tapasin. Puhuimme pitkään ja hän korosti, että biodiversiteetti on ilmastolle kauhean tärkeää. Ilmasto on tärkeää biodiversiteetille, mutta biodiversiteetti vaikuttaa paljolti myös ajatellen hiilidioksipäästöjä. On erittäin tärkeää auttaa ilmastoa. Yleensä tätä ei tuoda esille tuskin edes Pariisissa juurikaan. Se on kuitenkin tärkeä hänen mielestään, eli sitä olisi hyväkin miettiä, että biodiversiteetti myös tukee ilmastoa, että voidaan pelastaa ilmastoa. Sitten lopuksi rahoituksesta. Minä olen jo vuosikymmenen verran tätä käsitellyt. Ongelmana on se, että on haukea, vaikea saada jäsenvaltioita maksamaan kuluja, vaikea saada komissiota olemaan tiukempi, mutta kyllä te voisitte ottaa kaikki se raha, joka menee ympiin, niin että ainakin osa siitä kytkettäisiin yhteisen hyvän, niin että se olisi pakollista eikä vain vapaaehtoista. Meidän täytyy tänä vuonna päästä kertakaikkiaan eteenpäin niin, että voimme näin olla sanoja mittaisia myös Natura 2000. Kiitos, Rova Grostet. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle selvityksistä äsken. Mielestäni nämä kaksi direktiiviä, lintu- ja luontotyyppidirektiivit, ovat Euroopan luonnonsuojelusääntelyn peruskivi. Biodiversiteetti on tärkeää ja siksi täytäntöpano on seurattava tarkkaan, mutta ettei tekstiä kyseenalaisteta sellaisenaan. Tunnen vähän tätä aihetta, kun aikanaan paikallis- ja alueedustajana minulla oli tilaisuus ihan käytännössä toteuttaa myös näitä direktiivejä. Olen sitä mieltä, että saavutettu hyöty direktiivien pohjalta ei välttämättä vastaa niitä kuluja ja hankaluuksia, joista niitä syytetään. Siksi on tärkeää, kun täytäntöön pannaan, sovelletaan direktiivejä, että tarvittaisiin vähän enemmän joustoa, niin että huomioitaisiin myös eri alueiden erityispiirteet. Komission halukkuus muuttaa määräaikoja lupamenettelyissä niin menee jo sinällään hyvään suuntaan, mutta kuten kollega tässä ennen, minä puhuisin kuitenkin vielä susiongelmasta, ongelmatiikasta ja se, mitä liitteitä tässä on mukana direktiivissä näiltä osin, koska siinä ei huomioida millään tavalla alueellisia erityispiirteitä. Direktiivien soveltaminen ilman joustoa on johtanut siihen, että susipopulaatio on lähtenyt käsiin, varsinkin alueilla, joissa laidunnetaan, Ranskan alpeilla muun muassa, ja muillakin alueilla se on nähty, koska susi levittää aluettaan muillekin Ranskan alueille. Ja se luo jännitteitä paikallisesti, kun sudella nyt ei ole mitään petoa itsellään, ja petoa ei voi metsästää, ellei sitten ole erityislupia. Eli tämä on todellinen ongelma. Se luo paikallisesti jännitteitä. Se haittaa myös matkailua muun muassa vuoristoalueilla. Siksi minä kysynkin komissiolta, voisitko kertoa vähän enemmän, miten tätä toimintasuunnitelmaa kehitetään määrä, jos esimerkiksi, ja varsinkin sudensuojelussa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Herbrandi. Thank you very much, Madam Chair, and it's, it's good. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. On hienoa nähdä, että niin monet osallistuvat tähän luontoa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevään keskusteluun. Edellistä kerrasta on kulunut jo melko lailla aikaa. Rei Piirik syyttelee komissiota erinäisistä toimista, mutta komissio ei voikaan vastata hänelle, koska kollega Pirik lähti täältä. Meidän täytyy nähdä tietenkin metsäpuilta. Täällä on viitattu tapahtumiin, tap, tapauksiin, merimetsoon, susiin ja niin poispäin. Kollega Hauttama aivan oikeutetusti totesi, että jos joustavuutta peräänkuulutetaan alueella tasolla, niin kyllähän sieltä sitä löytyy. On olemassa tasapainotilanne, jossa huomioidaan luonnonsuojelijat ja metsästäjät ja maanviljelijät, joten kyllä sitä löytyy, mutta meidän täytyy nähdä kokonaiskuva. Vuonna 2011 arvioimme edellistä biodiversiteettistrategiaa sanoen, että se onnistui täysin. Meidän piti saada vähentämään luonnon monimuotoisuuden väheneminen, mutta se ei onnistunut. Ja nyt tavoite on sama, mutta uusi strategia, kiitos pääosaston, niin ekosysteemejä pitää mahdollisuuksien mukaisesti elvyttää, mikäli se vain on mahdollista. Eli nyt mennään pidemmälle kuin vuonna 2010 ja puoliväli tarkastus, osoi, tarkastus osoittaa, että ei onnistu. Onko se ongelma? No toden totta on ongelma, sillä kyse on biodiversiteetistä, joka tukee hyvinvointiamme ja taloudellista toimintaa. Me saamme elintarvikkeita, vettä, maaperä pysyy viljeltävässä kunnossa. Meitä suojellaan, luonto suojelee meitä erilaisilta mullistuksilta ja katastrofeilta, ja tämäkin on luettavissa komission omasta tekstistä. Tästähän on kyse. Kyse ei ole yksittäisistä tapauksista, vaan kyse on ihmiskunnan tulevaisuudesta. Vuonna 2011 hyväksyttiin minun laatimani mietintö sekä arvioon että biodiversiteettistrategian tulevaisuudesta. Se hyväksyttiin tässä valiokunnassa yksimielisesti, joten pidetään kiinni näistä jo hyväksytyistä sitoumuksista. Ja nyt kysyisinkin aikataulutuksen liittyen komissiolta, eli että milloinkas toimintaohjelma on pöydällä ja sitten rahoitukseen liittyen. Mehän kaikki tiedämme, että me tiedämme oikein vähän niistä varoista, joita jäsenvaltioilla on käytettävissä tähän toimintaan. Joten voitaisiinko vihdoin ja viimein saada jonkunlainen katsaus asiasta, sillä muuten tilanne on toivontuun. Ja sitten YMP. Onko Phil Hogan sitoutunut biodiversiteettiin vaiko ei? Mitä on oletettavissa? torjunta aine olisi pitänyt päättää jo aikaa sitten, eikä vasta nyt. Joten vastauksia kaivataan. Kyse on valinnoista, joita on tehtävä. Meidän on tehtävä poliitikkoina nämä valinnat. Kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan tästä kokonaiskuvasta. Kiitoksia. Choices and rules. Niin, valinnat ovat myös sääntöjä, jossa on sanoa, eli kaksi minuuttia on tämä sääntö. Rova Göling. Uh, thank you, Chair. I... Kiitos paljon puheenjohtaja. Suurin osa siitä, mitä jo sanoin, ja sanottu monen sulla. Siksi vain yksi seikka on ihan totta, että ihmiset eivät arvosta biodiversiteettiä. Ja voidaan nähdä, että ihmiset eivät kovasti osoita mieltään biodiversiteetin puolesta. Ainoastaan kaikkein sitoutuneimmat ennen kuin biodiversiteetti on uhattuna. Brexit asiasta voitaisiin ehkä oppia jotain. Tämä asia ei tullut esiin ennen Brexittiä, mutta nyt se on esillä, kun ihmiset ajattelevat, että tämä aihe on uhattuna. Nyt pelätään, että biodiversiteettimme suojelua ehkä haitataan. Tämä on ehkä useimmiten esiin tuleva kysymys, kun Brexitistä puhutaan. Olisi hyvä, jos komissio panostaisi paljon enemmän siihen, että se mainostaisi ja selkeästi selittäisi ihmisille, mitä on tehty. Kuten, tällä, kuten on sanottu, niin sitä ei välttämättä huomaa ennen kuin menettävässä jotain. Kiitos. Rova Müller. Ja Frau vielen herzlichen Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minäkin olen iloinen siitä, että komissio pitää molemmista direktiivistä kiinni ja ehdottaa vain ja nostaa toimintaohjelmaa konkreettisin esi- ehdotukset. Nyt kysyisinkin komissiolta, että missä jäsenvaltiossa ei toimita laisinkaan, sillä mehän tiedämme, että joissakin jäsenvaltiossa ei vain kyetä toimimaan. Joustavuuteenkin on viitattu muutaman puheenvuoron yhteydessä. Sikäli kun tiedän, niin jopa Alankomaat hyödyntää Natura 2000-alueita Rotterdamin sataman laajentamiseksi jäsenvaltiot voivat toimia yllättävän monilla eri tavoilla. Minua tämä koskettaa suoraan. Alu, asun vuoristoalueella ja FFH ja Natura 2000 vaikuttavat minun suoraan. Ja minulle on aina sanottu, että ö, taloudellinen toiminta on, tai hyödyntäminen on jatkossakin mahdollinen ja loni, monimuotoisuutta voidaan jatkossakin vaalia. Mutta mitä tulee maan omistajiin, niin heitä ei valitettavasti ole kyllä kuultu juuri laisinkaan, ja sitä me olemme täällä useinkin kritisoineet. Sitä en missään nimessä voi hyväksyä. Ja yhtä lailla päänvaivaa tämä aiheuttaa tämä maa, merimetsojen ongelma, laululintujen kannan pienentyminen, ja muut seikat, kyllä meillä pitää olla mahdollisuus puuttua tilanteeseen ja se edellyttää joustavuutta. Ja sitten susikysymykseen ja petolintuihin. Kyse ei ole siitä, että kohdistuuko eläinten hyökkäykset ihmisiin, vaan siihen, että jos susikanta on liian suuri, niin silloin alueen hyödyntäminen ihmisten toimesta menee mahdottomaksi. Meidän täytyy aina huomioida tämä tasapaino. Haluammeko monimuotoisen ympäristön ja luonnon, jota ihmiset voivat hyödyntää, vai haluammeko vain suojella yksittäisiä lajeja? Tässä ovat ne vaihtoehdot, joista on valittava. Kiitoksia. Pietikäinen viimeisenä. First of all, uh, probably the loss of the Kiitoksia. Biodiversiteetin hukkaammeno. on otettava vakavasti ilmastonmuutoksen rinnalla. Syistä on jo kuultu paljon. Kaksi direktiiviä eivät edes auta meitä pääsemään perille. Hyvä, että komissio haluaa paremmin valvoa täytäntöönpanoa. No sitten joustosta. Sitä löytyy jo susien kanssa. Kyllä niitä saa ja tappaa, jos niistä on haittaa ihmisille tai taloudelle. Miksi? No entä sitten verojen maksu? On sekin pakollista. Miten niin pakollista? esimerkiksi, missä määrin tätä voidaan rahoittaa. Muut kantavat kustannukset, te tätä hoidetaan. Eli luontotyyppien, eläinten, vesiympäristön suojelu liittyy tähän nimenomaan. Tässä todellakin tarvitaan sääntelyn takia. No sitten Suomen sudet. Poliitikot ovat tieteilijöiden käsitystä vastaan päättäneet, että metsästetään susia. Salametsästykseen ei puututa tehokkaasti. On vakava ongelma susien kanssa ja muitakin ongelmia jäsenvaltioissa. Eli komissiolle kysynkin, ryhdyttekö vihdoin viimein toimiin tiukemmin niin, että täytäntöön pannaan tätä niissä maissa, jotka noudata direktiiviä kunnolla. Kiitos. Thank you. So, uh... Kiitos. No niin, pääjohtaja. Mielenkiintoa löytyy, mutta samat ajatukset pyörivät vähän ilmassa. Ehkä voisitte kommentoida. And thank you to all the members because... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille. Keskustelu osoittaa, miten tärkeästä aiheesta on kyse. Monia kysymyksiä on esitetty, enkä ole yllättynyt ollenkaan koska keskustelemme niin keskeisestä asiasta, biologisen monimuotoisuuden suojeleminen, planeettamme suojeleminen. Biodiversiteetti vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kuten on sanottu. Tämä liittyy kansalaisten päivittäiseen elämään. Pyrin vastaamaan eri kysymyksiin, mutta yksi teistä sanoi, kysyi, ketkä ovat vastanneet tähän kyselyyn. Kyllä tämä varmasti koskee meitä kaikkia. Ei tämä ole ainoastaan tiettyjen viljelijöiden tai paikallisyhteisöjen kysymys, vaan tämä biodiversiteettistrategia koskee kyllä kaikkia kansalaisia. Siksi ensimmäistä kertaa EUn historiassa yli 500 000 kansalaista on vastannut ja sanonut, että tämä on tärkeä kysymys. Mm, järjestöt liitot, mutta myös yksittäiset kansalaiset sanoivat, että biodiversiteetti on tärkeää. Sanottiin, että ei haluta avata direktiivejä tai heikentää järjestelmää, joka saatiin EUssa aikaiseksi kovan työn tuloksena. Ja nyt lähtee sitten eri suuntaan. Kyllä me kaikki tiedämme, että ongelmia on, täytäntöpanoon liittyviä ongelmia, mutta puututaan niihin ja löydetään kunnon ratkaisut. Katsotaan rahoitusta, hallintosuunnitelmia, tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden alueiden paikallisyhteen kanssa, mutta on sanottu, että älkää nyt komissiossa lähtekö vähentämään kunnianhimon tasoa tässä, koska meidän on taisteltava biodiversiteetin vähenemistä vastaan, koska muuten syntyy vakavia ongelmia, jotka liittyvät hyvinvointiimme, talouteemme – moniin tärkeisiin tavoitteisiin. Edustaja Gerbrandia vain oikein taisi muistuttaa näistä. Monia kysymyksiä, monia aiheita otettiin esiin. Pyrin vastaamaan eri kysymyksiin. Ensinnäkin esitettiin viljelijöiden asemaan liittyviä kysymyksiä. Kuullaanko viljelijöitä, ovatko viljelijät mukana? Kyllä ovat. Meillä on ollut hyvin laajat kuulemiset järjestöjen ja maanomistajien kanssa – ja toimintasuunnitelmaan sisällytetään vuoropuhelun mahdollisuus sidosryhmien kanssa. Mukaan otetaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa, jotta voidaan hoitaa näitä tehtäviä. Me olemme sitoutuneet myös yhteistyöhön maanomistajien kanssa, jotta voidaan huolehtia siitä, että luontotavoitteet noudattelevat samaan suuntaan kuin sosiaalitaloudelliset tavoitteet. Näin on toimittava direktiivien mukaan. Me olemme edelleen sitoutuneita keskustelemaan maanviljelijöiden, metsänhoitajien, kalastajien, eri järjestöjen kanssa, koska meidän on luotava sellaisia ratkaisuja, joista on hyötyä paikallisyhteisöllä. Monissa puheenvuoroissa olin kuulevinani vähän ristiriitaa luonnon ja taloudellisen toiminnan välillä. Yksi Natura 2000 viesteistä ja biodiversiteettiviesteistä on sellainen, että biodiversiteetin turvaaminen tai suojeleminen ei ole mitenkään ristiriidassa taloudellisen toiminnan kanssa. Ekomatkailu, kestävät maatalouskäytänteet. Kyllä on mahdollista huolehtia biodiversiteetistä ja samalla kestävällä tapaa käyttävän toivakseen. Sidosryhmien pitäisi olla kiinnostuneita tästä, erityisesti viljelijöiden itsensä kota koska jos ei toimita kestävästi, niin silloin resurssit vähenevät ja lopulta tilanne on hankalampi ja siksi heidän ei ole mahdollista tulevaisuudessa maanviljelijöillä toimia. Siksi pitää puhua tästä aiheesta ja tuoda esiin, mitä ratkaisuja näihin kaikkiin ongelmiin on. Suuntaviivoista kysyttiin monta kysymystä. Edustaja Lind sanoi, entä suuntaviiva? Tässä on epävarmuutta. No ensinnäkin, puolet Natura 2000-alueista on sellaisia, että minkäänlaista hallintosuunnitelmaa ei ole, kun ihmiset valittavat, että lainsäädäntö ei ole selvää. Niin jos lainsäädäntö on selvä, mutta hallintosuunnitelmaa ei laadita, niin miten voidaan silloin huolehtia kestävästä alueen hallinnoinnista? Siksi pyrimme tukemaan jäsenvaltioita – aluepaikallisvirastoja, jotta saataisiin kunnolliset hallintosuunnitelmat aikaiseksi. Tämä on hoidettava prioriteettina. Emme voida ajatella, että muutama kymmen prosenttia on hoidettuna ja sitten muilla alueilla ei ole kunnollista suunnitelmaa. Lisäksi rakennetaan nykysuuntaviivojen varaan, mutta pyritään päivittämään ja kehittelemään suuntaviivoja, jotta voidaan ottaa huomioon – ne ongelmat, jotka toimivuustarkastuksessa tulivat esiin. Tässä tämä mielellämme sidosryhmien kanssa työtä. Alueiden komitea on hyvin läheisesti tässä työssä mukana. Meillä on myös alueiden komitean edustaja siis mukana tässä työssä. Itse olen käynyt alueiden komiteassa esittelemässä aloitteita ja olen hakenut sieltä tukea paikalliset tasolta. Jotkut valiokunnan jäsenet ottivat jouston mahdollisuuden esiin. Minusta tuntuu, että tässä on nyt huolenaiheita siitä, että lainsäädäntö on ehkä liian tiukka ja joustamatonta. Ehkä pitäisi tehdä työtä sen eteen, että saataisiin vähän joustoa, joustavuutta sinne. Minusta tuntuu, että toimintasuunnitelma tässä mielessä antaa jouston mahdollisuutta kunnioittain sääntöjä. Tällainen joustavuus voi syntyä sitä kautta, että annetaan suuntaa sille, miten oikeudellisia vaatimuksia voidaan tulkita. Mutta kun on päätetty, että direktiivejä ei avata, emme me viettää niitä huomiota. Niitä voidaan tulkita, niiden pohjalta tehdä työtä, voidaan sopeutua erityistilanteisiin eri alueilla, eri paikallisyhteisöissä, mutta kunnioittain kuitenkin oikeudellisia puitteita. Edustaja Dorfman kysyi näistä suunnitelmista ja siitä, miten moneen kansalaiseen tämä vaikuttaa. Taisin vastata jo. Edustaja Javor kysyi lisää prosessista ja aikataulusta. Sanoinkin jo, että aikataulu on sellainen, että jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, suunnitelma on huhtikuun loppuun mennessä valmis. Ensi kuun loppuun mennessä siis. Julkinen kuuleminen on jo järjestetty ja olemme valmiita nyt toimintasuunnitelman pohjalta työstämään suuntaviivoja, katsoa missä päivitystä tarvitaan, katsoa pitääkö antaa vielä lisäohjeistusta konsultoiden jäsenvaltioita ja aluepaikallisviranomaisia. Ja tarkastukset, täytäntöönpano, noudattaminen. Edustaja Pietikäinen viittasi näihin kysymyksiin. Meidän aloitteemme pohjalta pyrimme katsomaan luontoa erityisalana ja silloin on hyvin tärkeää myös antaa tukea niille jäsenvaltioille, joissa on ongelmia ja joissain tapauksissa, jos rikotaan direktiivejä, joudutaan noudattamaan meidän menettelyitämme. Näin täytyy tehdä direktiivejä ja avata. Niitä on kunnioitettava. Voimme antaa tukea suuntaan, mutta jos rikkomuksia esiintyy, niin sanon aina kollegoille, niin, että samalla palkalla joudumme tekemään tätäkin työtä komissiossa. Komissio tosiaan reagoimaan. Edustaja Janvor kysyi mainstream-ajatusta. Budjetissa on tavoitteena 20 prosenttia – menosta ilmastonmuutokseen. Samantyyppistä jälleen biodiversiteetin osalta. Voitaisinko jotain tehdä MMF ajan jälkeen, vuoden 2020 jälkeen? Me emme lähde vielä ennakoimaan tulevia rajoituspuitteita, mutta nykyisten välineiden kautta voidaan tehdä paljon lifein kautta lisätä luonnon osuutta ja parantaa synergiaa jos vuoden 2020 jälkeen halutaan korvamerkitä biodiversiteetti, niin se olisi varmasti hyvä uutinen. Mutta toimimme nyt sen puolesta, että saadaan konkreettisia aloitteita tuleville vuosille ennakoimatta sitä, mitä rahoituskeuksista monivuotisesta sellaista päätetään. Ja sitten monia kysymyksiä linnuista, merimetsoista, sude, susista. Miten toimitaan näissä kysymyksissä? Haluaisin tässä sanoa, että lintudirektiivissä on jo tiettyä joustoa, jonka kautta voidaan reagoida konflikteihin. Komissio on antanut suuntaa monissa kysymyksissä, mutta meidän on myös huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja tietyn paikallisyhteisön osalta on ongelmia. Niin joskus sen sijaan, että käytetään direktiivin suomia jouston mahdollisuuksia, Joskus lähdetään sitten syyttelemään Brysseliä ja sanotaan, että tämä on Brysselin vika. Minusta tuntuu, että paljon työtä voitaisiin tehdä vuoropuhelun kautta paikallisyhteisön kanssa, katsoa tarkkaan yksittäisiä ongelmia. Emme usko, että jouston puute näissä direktiiveissä on ongelma. Joskus vuoropuhelun puute on ongelma. Täytäntöönpanon ja tämän integroimisen ja tasapainon löytämisen siinä, että suojellaan paikallisyhteisöjä ja tiettyjä lajeja. Uhanalaisia lajeja on totta kai suojeltava, mutta direktiivit mahdollistavat myös tietyn hallinnointisuunnitelman ja tietyt toimet silloin, kun vastassa on ympäristöön iskevä haitta tai paikallisyhteisöön tai suojeltavaan lajiin. Eli kyllä siellä on direktiivissä tällainen filosofia, että pyritään yhdistämään näitä tavoitteita. Kehottaako toimintasuunnitelma tiukempaa lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanoa? Emme halua tiukempaa sinänsä täytäntöönpanoa, vaan sitä, että nykyoikeudellisia puitteita täytäntöönpannaan tehokkaammin. Saadaan hyvä tasapaino oikeusvarmuuden, jouston ja reiluuden oikeudenmukaisuuden välille. Jokut kysyivät jäsenvaltioiden erityispiirteistä. Tietenkin, jos toimintasuunnitelma koskee tömpanoa, ei oteta huomioon erityispiirteitä ja siksi haluankin niin läheistä yhteistyötä alueiden komitean kanssa. Haluamme ottaa huomioon täysin taloudelliset, sosiaaliset maataloustarpeet ja eri alueiden erityispiirteet. Kahdenväliset vuoropuhelut jäsenvaltioiden kanssa auttamaan meitä paremmin arvioimaan tarpeita. Samalla voimme toimia kohdennetuin toimin. Jotkut kysymykset liittyvät siihen, olisiko mahdollista saada laajempi Natura 2000, miten otetaan esimerkiksi tällaiset laajalti valtavat lajit huomioon. No, Natura 2000 oli tarkoitus saada aikaan verkosto, verkosto, jolla suojellaan tiettyjä aloja. Ja tämä nähtiin parhaana mahdollisuutena edistää biodiversiteettiä. tiede ekosysteemipalvelut ja muut ovat tässä lähestymistavassa mukana, joka perustuu verkostoihin. Edustaja Höyttämä muiden kollegoiden tavoin painottivat viestinnän merkitystä. Kuten sanottiin, tämä on suunnitelman keskeinen osa viestintä kansalaisten, sidosryhmien ja paikallisviranomaisten suuntaan. Ihan suoraan sanottuna useimmat lajit ovat vähenemään päin. Meidän on katsottava, miten voimme suhtautua tähän hyvin vakavaan kysymykseen. Kuitenkin yhteisymmärrys paikallisyhteisöjen sidosryhmien maiden ja alueiden kanssa on tärkeää. Jos on hankalia tapauksia, niin kyllä me rohkeasti niitä käsittelemme. Olen itsekin ollut monilla Natura 2000-alueilla keskustelemassa paikallisyhteisön kanssa haasteista ja ratkaisuista. Ratkaisut voivat täysin noudattaa EUn lainsäädäntöä, kunhan poliittista tahtoa löytyy. Annetaan riittävä rahoitus ja pyritään löytämään ratkaisu, jossa otetaan huomioon eri sidosryhmien eriävät edut. Edustaja Aukken pohti sitä, miten tärkeä biodiversiteetti ja ilmasto ovat ilmastokysymykset ja sanoi, että esimerkiksi maatalousvaroja pitäisi saada enemmän. Tästä puhuttiin aikaisemminkin yhteydestä yhteisen maatalouspolitiikan ja biodiversiteettistrategian välillä. Tässä haluaisin sanoa, edustaja Gerbrandi sanoi myös tätä, komissionissa Hogan on täysin tämän ajatuksen takana. Yksimielinen päätös komissiossa ja yksi toimivuustarkastuksessa esiin tullut asia on se, että tarvitsemme tehokkaampaa integroitumista yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Toimintasuunnitelmassa pyritään synergiaetuihin YMPn kanssa. Meidän on paremmin käytettävä varoja hyväksemme. Tarvitsemme tehokkaamman yhteyden maatalouspolitiikkaan. Muuten emme pysty vastaamaan näihin tavoitteisiin, joita on asetettu. Mutta toimintasuunnitelmassa ei voida puuttua yhteisen maatalouspolitiikan puutteisiin. Maatalouspolitiikan uudistuksesta keskustellaan myöhemmin tänä vuonna osallistumme kaikki aktiivisesti tähän työhön. Edustaja Grostet. Rova Grostet, aivan oikein korostitte sitä, että direktiivit ovat yhteisöpolitiikan peruskiviä. Kiitos, että tällaisen huomautuksen teitte. Siitä olen samaa mieltä. Te puhutte tärkeistä asioista, kustannushyötyanalyysistä. Me olemme sitä mieltä, että hyöty on paljon suurempi kuin mitä kustannukset siitä, että meillä on biodiversiteetti toimintasuunnitelma, kun ajatellaan biodiversiteetin hukkaa menemistä. Korostitte myös joustoa. Otitte muiden lailla esille susiongelmat, että liian tiukasti täytäntöön pannaan joskus direktiiviä. Minä kyllä haluaisin rauhoitella teidän mieliänne, että yhteisön direktiivissä on keinoja huomioida tämmöiset tilanteet. Siellä on säännöksiä niin, että jos on erityisongelma käsillä lajin kohdalla, voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimiin. Vuoropuhelun puitteissa, hoitosuunnitelman puitteissa ja myös ajatellen komissionkin ohjeistusta. Eli totta kai täytyy paikallisviranomaisten kanssakin tehdä yhteistyötä, että ratkaisu löytyy. On paljon alueita Euroopan unionissa, missä on löydetty tasapainoisia ratkaisuja tämmöisissä tapauksissa. Ja minä kyllä takaan, että me olemme mukana tekemässä työtä. Jos tarpeen on antaa lisäohjeistusta, niin Ranskan aluejohtaja olen kyllä tavannut näissä merkeissä. Ehkä täytyy vähän enemmän tätä selvittää. Ohjeistuksen myötä löydetään kyllä ratkaisuja tähän. Herra Herbracht juuri lähti, vahinko. Ajattelin juuri kiittää häntä puheenvuorosta ja hän tuki biodiversiteettiä hänelle takaisin. Me kyllä mietimme laajempia puitteita, ei vain yksittäisiä tapauksia. Hänellä oli kolme kysymystä määräaika huhtikuun lopulla rahoituks jäsenvaltiossa. Meillä on mahdollisuus kyllä yksilöiden tarpeet ja kolmanneksi vastasinkin jo ympistä. Rova Göling mainitsi biodiversiteetin arvostuksen kansalaisten parissa. Usein sitä pidetään itsestäänselvyytenä, sitten kun sitä ei enää ole, sitä kaivataan. Eli sidosryhmien kanssa tehtävä työ on siksi tärkeää. Rouva Pietikäinen mainitsi jäsenvaltiot. Eli jos jotain nyt meni vielä ohi, voin kahdenkeskisestikin hoitaa tämän jäsenten kanssa, mutta vielä lopuksi pari seikkaa. Komissio uskoo, että tämän toimintasuunnitelman avulla voimme kohdata tilannetta, voimme sitä kohdata mutta yhdessä jäsenvaltiot, toimielimet, alue- ja paikallisviranomaiset. Tämä koskee kaikkia. Ja sitten tässä huomaatte myös yhteisölainsäädännön vaikutukset ja itse kunkin vastuut myös suhteessa vaalipiirin äänestäjiin. Me teemme läheistä yhteistyötä mieluusti löytää yhteisen ratkaisun. Ei tässä nyt ole mitään kauhean jäykkiä puitteita, missä ei voi toimia. Mutta noin myönteisessä hengessä sanoisin myös, että tämä aihe tarjoaa meille valtavan mahdollisuuden saada yhteys kansalaisiin, antaa tuloksia konkreettisella tasolla, hyötyä, eli suojella planeettaa, taata elämänlaatua, taata biodiversiteetti kautta Euroopan. Hyviä taloudellisia mahdollisuuksia. Sitäkin tässä on. Ei tässä vain lajeja suojella, vaan saada myös kestäviä käytäntöjä. Ja viime kädessä minä uskon, saadaan konkreettista hyötyä kanssa kansalaisille. Siitä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Toivottavasti saadaan hyvä toimintasuunnitelma aikaan, että voidaan siitä keskustella ja täytäntöönpanna teidän kanssanne juhlia nahan Nahantuura 2000 päivänä, osoittaa hyviä esimerkkejä, vaihtaa hyviä käytäntöjä ja estää tämä biodiversiteetin häviäminen. Sitä työtä kiitoksia. Thank you very much, Kiitoksia kovasti herra pääjohtaja. Kiitoksia kovasti kollegoille. Odotamme mielenkiinnolla 25. toukokuuta, että voimme juhlia. Ei 21. päivä toukokuuta juhlia direktiivin neljännesvuosisataa. Kiitos odottelusta kollegat. Nimittäin, että pääsemme viimeisen kohtaan esityslistalla. 2004-35 EY ympäristövastuudirektiivin soveltaminen liittyen ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja korjaamiseen. Valmistelijana lausunnossa on herra Javor. Te saatte nyt puheenvuoron välittömästi. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Ympäristövastuudirektiivi on tärkeä lainsäädäntöteksti. Tarkoituksena on varmistaa, että vastuuta löytyy saastuttaja maksaa periaatteen pohjalta. Hiljattain on toteutettu refit, tote, tarkastus ja jäsenvaltioiden tarkastuksiakin on tar- käyty läpi ja julkaistu hiljattain. Ja mitä tulee parlamentin tekemään työhön, niin Envi-valiokunta laati lausunnon juri valiokunnalle täytäntöönpano kertomuksesta. Me olemme myöskin 54 artiklan mukaisesti mukana työstämässä mietintöä. Kuten komissiokin sanoo, niin tilanne on jonkin verran parantunut, mutta direktiivi ei ole kuitenkaan tote- toivottua tulosta tarjonnut ja jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet ovat suuret. Ja tämä on melkoinen ongelma. Kyse on tilkkutäkkiomaisesta järjestelmästä, ja siihen vaikuttaa myöskin, että tällä hetkellä on olemassa monta eri lainsäädäntötekstiä käytössä. Ja tämä ei ole omiaan luomaan tasapainoista lähestymistapaa ja yhtenäisiä toimia. Lausuntoluonnoksestani käy selvästi ilmi, että meidän täytyy tarttua järjestelmällisesti olemassa oleviin ongelmiin ja muuttaa direktiiviä refittoimien pohjalta. Lyhyellä aikalla välillä ongelmiin voidaan puuttua toimintaohjelman ja komission toimintaohjelman pohjalta keskittymällä juuri siihen, että jäsenvaltioita tukee, tuetaan. Pidemmällä aikavälillä taas tilanne on sellainen, että meidän täytyy muuttaa direktiivin soveltamisalaa Eli että toimijat ovat suoraan vastuussa kaikista ympäristövahingoista, joita he ovat aiheuttaneet. Se on kaikin A ja O. Lausuntoluonnoksessani vaadin komissiota sanktioimaan ihmisille ympäristölle aiheutuneet ö, ongelmat. Ja Tärkeänä asiana pidän sitä, että nyt meidän täytyy myöskin katsoa tätä rahoituspuolta ympäristövastuudirektiivistä puhuttaessa. Eli meillä voisi olla erilaiset kynnysarvot käytettävissä, kuten yhtä lailla EU-laajuinen rahasto teollisuusvahinkojen varalle – silloin, kun laajamittaiset katastrofit syntyvät, joista muut vaikutusjärjestelmät eivät vastaa. Me tarvitsemme riippumattomia tarkastuselimiä, ja kuten jo sanoin, tämähän liittyy läheisesti äsken käsittelemäämme luontodirektiiviin. Eli tärkeänä osana pidän tarkastustoimintaa. Komission täytyy varmistaa, että unionin tasolla tuetaan jäsenvaltioita tarkastustoiminnassa. Kaiken kaikkiaan mielenkiinnolla jäänyt odottamaan varjoesittelijöiden ja muiden kommentteja. Jään odottamaan tarkistuksia. Ne on jätettävä 25. päivä ensi kuuta mennessä. Olen vakuuttunut, että lausuntoluonnosta voidaan parantaa teidän asiantuntemuksen ja ehdotusten pohjalta. Ja lopuksi toteaisin vielä, että täytäntöönpanoon liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään parlamentissa 11. huhtikuuta illalla yhdessä jurivaliokunnan kanssa. Silloin tarjoutuu oiva mahdollisuus tarkastella asiaa vielä yksityiskohtaisemmin ja saada kommentteja myöskin Euroopan parlamentin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti herra Jaavora. Rova Piettikäinen on varjovalmistelija tässä lausunnossa kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you and uh, thank you for the... Kiitos. Ja kiitos valmistelijalle. Ympäristön vastuu on yksi tärkeä perustuslaillinen ajattelutavan kulmakivi. Jonkun on maksettava joko maanomistaja tai ne, jotka hyötyvät tällä hetkellä, tai tulevaisuuden sukupolvet. Tai ne, jotka nyt ilmaiseksi pystyvät käyttämään jotain ja aiheuttavat toimiensa kautta haittaa. Joten perusajatus ympäristön vastuulainsäädännössä – on kohdallaan. Mutta kolme seikkaa kannattaisi pitää mielessä parlamenttikäsittelyssä. Ensinnäkin, minkälaiset toimet ovat mukana tässä ehdotuksessa ja komission ehdotuksessa on jo otettu kaikki taloudellinen toiminta – ja muu tahallinen tai tahaton toiminta, jolla saattaa olla vaikutuksia ympäristöön ja kaivannais, Teollisuus on ollut tässä keskeinen kysymys monissa jäsenvaltioissa. Ja toiseksi tulkinta siitä, miten vastuu lasketaan, mistä tässä lopulta maksetaan. Tämä on tärkeä kysymys. Jäsenvaltiokohtaiset valinnat ensinnäkin ja sitten toisaalta todistusta pitää osoittaa, miten paljon kustannuksia on syntynyt, synnytetty. Ja on kyseenalaista se, miten saa palautettua luonnon aikaisempaan tilaan. Ja jos tämä ei ole mahdollista, miten suhtaudutaan maanomistajiin tai turistimatkailuyrityksiin, joiden mahdollisuudet käyttää maata tulevaisuutta – ovat vähentyneet. Minusta tuntuu, että seuraavan uudelleen tarkastelun yhteydessä pitäisi todella keskittyä tähän sanktiopuoleen, kustannuspuoleen ja korvauskysymykseen, joka ei ole tässä direktiivissä tällä hetkellä esillä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Huomasin toki, että se oli noin kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti. Andrulakiksen sijaan, joka on varjovalmistelija SDstä, Rova Dalli esittelee tätä lausuntoa. Um, Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin ensinnäkin paloittelut herra Nikos Andrulakiksen puolesta, Tähän on poissa tänään. Kiitos Jaavorille lausuntoluonnoksesta. SD voi olla pääosan kanssa samaa mieltä niistä huomioista, joita lausuntoluonnoksessa on. Uskomme, että YVD vaikuttaa ympäristövastuujärjestelmiin kaikissa jäsenvaltioissa, mutta siellä on aika paljon asioita jätetty jäsenvaltioiden harteille. Siksi on hyvä tarkistaa direktiivi mahdollisimman nopeasti niin, että päästään yhdenmukaistamisessa paremmalle tolalle. Tarvitsemme tiukkoja ympäristövastuusääntöjä kaikissa vahingoissa. Varsinkin ajatellen, mitä kokemuksia meillä on päästöskandaalistakin saatu, pitäisi laajentaa direktiivin soveltamisalaa koskemaan myös vahinkoa ympäristölle ja ihmisterveydelle toiminnasta, jota ei välttämättä ole vielä aikanaan huomioitu kolmosliitteessä. Lopuksi pitäisi miettiä myös ajatusta ottaa mukaan rahoitusvakuuksia taloudellisille toimijoille pakollisena niin, että saastuttaja maksaa periaatteita aina noudatettaisiin. Vielä lopuksi Henra Androlakis tuo esille sen, että hän odottaa mielenkiinnolla yhteistä kuulemista Jurin kanssa ja, ja odottaa innolla hyvää yhteistyötä valmistelijan ja kanssa. Kyllä. Se on tulossa huhtikuun puolessa välissä tämä kuuleminen Jurin kanssa. Sitten varjovalmistelijoista Jouruva Jättämäki. Thanks. Puhun suomeksi tällä kertaa. Ensiksi haluan kiittää esittelijä Benedikt Javoria tästä lausuntoluonnoksesta. Ja tämä luonnoshan nostaa esille samoja huomioita kuin komission täytäntöönpanoraportti viime vuoden huhtikuulta. Pollute pays, saastuttaja maksaa. Tämä on periaate, jolle annan täyden tukeni tulevissa varjoneuvotteluissa. Mielestäni on hälyttävää, että taloudelliset toimijat eivät joissain tapauksissa koe tarpeelliseksi hankkia vakuutuksia ympäristövahinkojen varalta, koska riski korvausvastuuseen joutumisesta voi vaihdella huomattavastikin jäsenmaittain. Tämä osoittaa, että tämä direktiivin kansallinen soveltaminen ontuu joissain jäsenmaissa pahemman kerran. Ja tämä voi johtaa tai johtua kansallisten resurssien ja osaamisen puutteesta, ehkä korruptiosta tai esimerkiksi kansalaisten vähäisestä kiinnostuksesta ympäristövahinkojen suhteen. Myös ympäristövastuiden käsitteisiin ja terminologiaan liittyvät epäselvyydet, kuten merkittävän vahingon käsitteeseen liittyvä tulkinnanvara saattaa tai saattavat olla syynä toisistaan suuristikin toisistaan poikkeaviin soveltamiskäytäntöihin eri kansallisvaltioissa. Näihin tarvittaisiin selkeyttä ja johdonmukaisuutta. En ole kuitenkaan täysin vakuuttunut luonnoksessa mainitun uuden EU-rahaston luomisesta – joilla katettaisiin taloudellisten toimijoiden pakollisten vakuuksien ylittävät kustannukset näissä ympäristövahingoissa. Tasavertaisia toimintaedellytyksiä kyllä tarvitaan, mutta uusi eurooppalainen aloite jo ennestään kehnosti sovellettujen säädösten päälle tuskin muuttaa oleellisesti kansallisen soveltamisen ongelmia. Sitten Liittyen valtion toissijaisen vastuun pakollisuuteen, tässä täytyy sanoa, että joudun vielä pohtimaan kantaani ja odotankin innolla varjoneuvotteluja ja toivon hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa ja niin varmaan tulee tapahtumaankin. Ympäristövastuudirektiivi voi tuoda lisäarvoa ja tukea kansallista lainsäädäntöä tiukempien ympäristösuojelustandardien ja kannustimien luomisessa ja tämä olisi hyvä asia. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mr. Pedicini. Herra Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tehdä kokeilun, kysyä kansalaisilta heidän käsityksistään saastuttaja maksaperiaatteen täytäntöönpanasta. Varmasti suurin osa sanoi, että ei sellaista periaatetta ole olemassakaan. Ehkä pieni osa sanoisi, että hyvin ehkä on sovellettu, mutta vaikeuksin. Varmasti moni sanoisi, että on vaikea sanoa edes kuka on vastuussa ja, ja sitten seuraamuksia asettaa vastuullisille. Mutta kun juuri tällä todettiin, 2010 vuonna pelkästään rekisteröitiin paljon tapauksia direktiivin nojalla, mutta kauheasti eroa kuitenkin on jäsenvaltioiden kesken 2007-2013 kautena yli 1250 eri tapausta direktiivin puitteissa siis, mutta Unkarin kaltaisessa maassa tai Puolassa laskettiin 86 prosenttia näistä 19 muussa ei mainittu yhtään ainoa tapausta, eli ihan valtavia eroja direktiivien soveltamisessa. Mutta sitten Italia, josta minä itse tulen, Italia komission toteuttamiskertomuksen mukaan sitä hyvin laajasti toteutettiin, laajemmin ehkä kuin mitä vaadittiin. Ja siellä on rekisteröity kuitenkin vain tällä kaudella 17 tapausta, 12 liittyen laittomiin kaatopaikkoihin ja viisi liittyen luonnonvaroihin koskeviin vahinkoihin. Eli Italia on ikään kuin hyvällinen maa kertomuksen pohjalta, mutta useimmissa tapauksissa kuitenkin on käynyt ilmi, että seuraamukset on jo käynnistetty, ja eli joku varmasti maksaa viime kädessä, mutta valitettavasti todellisuus on toisenlainen, koska kun katsotaan kans, kansalaisten silmin tätä, niin tiedämme, että luettelo olisi paljon pidempikin, en tiedä kuinka paljon, mutta ajatellaan Taranton kaatopaikat ja radioaktiiviset jätteet, joita pannaan meriin. Eli todellakin tässä käytetään väärin ja luettelo olisi todella pitkä. Ja haluaisimme tietää, mitä YVDn nojalla on tehty näissä kaikissa tapauksissa, koska ainakin voisin varmuudella sanoa, että Italiassa se, joka saastuttaa, ei maksa. And, uh... Ja Merci, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Lausunto haluaa tarkistaa ympäristövastuudirektiiviä. Se liittyy ajatukseen – joka on hyvin laajasti esillä. Sitä paitsi ympäristövahinkokysymykset ovat tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät tälle vuosituhannelle. Sitä paitsi tämä on ympäristöllistä juridista pohdiskelua. Se ei voi perustua pelkästään perinteisiin vastuumekanismeihin jäsenvaltioissa, koska on vaikea vastata kysymykseen, kuka on ympäristövaikutusta vastuussa. Se liittyy ennen kaikkea näiden kysymysten laajuuteen ja luonteeseen. Komissiolla ei ole legitimiteettiä asettaa yhtä mallia vastuunkantamisesta aiheutetusta vahingosta. Totta kai voidaan edistää vastuun kantamista muun lainsäädännönkin mukaisesti niin, että voidaan suojella ympäristöä ja terveyttä. Sitä paitsi täytyy asettaa tiukat reunaehdot poikkeuksille, saako luvan, tai lupaa ympäristöhankkeessa. Sitä puhutaan ja maksaa periaatteesta, että sitä ei saa unohtaa. Sitä paitsi on kyse siitä, ettei synny suuria eroavaisuuksia kohtelussa vahingonkorvaustapauksissa. Sitä paitsi kun toimija, joka on vastuussa ympäristövahingosta, ei pysty maksamaan näitä seuraamuksia, voitaisiin käyttää valtiota hyväksi, mutta se ei saa joutua tulla veromaksen harteille. Tässä täytyy olla muitakin lähteitä rahoituksen takaamiseksi korvauksissa. Mitä tulee sitten vastuukynnysten määrittelemiseen, olisi sopivaa huomioida myös ennakoina vahingot, eli päättää kuka maksaa niistä korvauksista, jotka menevät yli pakollisten vakuuksien. Sen sijaan, että luotaisiin Euroopan unionin tasoinen rahasto korvasta maksamiseksi ehkä kansainväliset puitteet, ja kuten usein ne ovat paljon toimivampia tässä yhteydessä. Sitä paitsi näin voidaan johdonmukaisemminkin toimia, silloin on kyse rajat ylittävästä korvauksesta. Kiitoksia kovasti. Ja nyt komissio, herra Doginio. Yes, good afternoon, uh, Kiitos, hyvää iltapäivää puheenjohtaja, kaikki jäsenet. Kiitos, että tätä aihetta käsitellään Ne hieno, että elvi valiokunta parlamentissa tarkastelee sitä, mitä työtä tämän direktiivin pohjalta tehdään. Näin saamme teidän kantojanne ja uutta panosta siihen, mihin suuntaan tulisi kulkea. Erityiskiitokset valmistelija Javorille. Olemme olleet yhteydessä tässä kysymyksessä ja meillä on aina tärkeää se, että toisaalta keskustelemme niistä analyyseistä, joita arviointikertomuksessa on tehty meillä. Tietenkin meidän on tarpeen keskustella teidän kanssa ne kunnat tarkkaan, mitä ratkaisuehdotuksia saattaisi olla. Lyhyesti yhteenvedonomaisesti siitä, mitä on jo tehty, mitä edistystä saatu tämän raportin jälkeen ja mitä aiomme tehdä, ottaen huomioon tietenkin parlamentin keskustelut. Kuten mainitsitte, julkaisemme raportin ja taustalta löytyvät tiedot jo viime vuoden huhtikuussa. Monia kysymyksiä on nyt painotettu. Ja minä haluaisin todeta, että totesimme myös, että tällainen vastuudirektiivi on jo lähentänyt järjestelmiä Euroopassa toisiinsa eri jäsenvaltioissa verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Monissa jäsenvaltioissa oli jonkinlainen järjestelmä jo käytössä, joissain maissa taas ei ollut minkäänlaista järjestelmää käytössä, kun tämä direktiivi hyväksyttiin. On tunnustettava, että edistystä on tapahtunut joissain jäsenvaltioissa, joissa on tehty todella paljon työtä direktiivin täytäntöpanon osalta, mutta kuten sanottiin, myös jäsenvaltioissa ei raportoitu yhtään tällaista tapahtumaa – Ongelmamme on se, että monissa jäsenvaltioissa sanotaan, että tuota välinettä ei tarvitse käyttää, koska kansallinen järjestelmämme auttaa pääsemään samoihin tavoitteisiin ja tuloksiin. Ja tähän me keskitämme nyt tarmomme. Meidän on voitava osoittaa, että päästään direktiivin tavoitteeseen. Käytetään sitten puhtaasti EUn järjestelmää tai täydennetään sitä – kansallisella järjestelmällä sitä ei pysty oikein osoittamaan arviointimme kautta. Siksi komissio on ehdottanut useita toimia kertomuksessaan, ja olemme aloittaneet jo työn näiden toimien osalta. Toisaalta, ja monet mainitsivat tämän jo, meidän on huolehdittava siitä, että täytäntöönpano – on yhtenäisempää. Hyviä esimerkkejä on, niin haluaisimme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa vähän samantyyppisesti kuin luontotyyppien ja lintudirektiivin osalta, että parannetaan täytäntöönpanoa paikan päällä, samantyyppisiä toimia, suuntaviivoja, parhaiden käytänteiden edistämistä ja niin edelleen. Toinen pilari liittyy siihen, mitä tuloksia on saatu, mitä todisteita on siitä, mitä on tapahtunut konkreettisissa tapahtumissa – Eli miten saastuttaja maksaa, jos ympäristövastuudirektiiviä ei noudateta? Me haluaisimme saada enemmän tietoa, ja tämä on ennaltaehto kyllä, ennen kuin lähdetään keskustelemaan tästä välineestä lisää. Siksi on hienoa, että voin kertoa, että tuoreessa asiantuntijoiden kokouksessa, jossa on edustettuna jäsenvaltioiden eri tahot, näin saadaan jäsenvaltioiden asiantuntijat sopimaan moni vuotisesta toimintaohjelmasta. Varmasti voimme kertoa tästä lähemmin tällä tai ensi viikolla. Tämä on mielestämme nyt konkreettinen tiekartta siitä, miten toteutetaan toimia, jotka mielestämme ovat tärkeitä täytäntöpanon parantamisesta. Ajatusvarmuuskysymys tässä kyllä varmasti on esillä. Kolmannessa jäsenvaltioita järjestelmä on käytössä, muissa – järjestelmä ei ole vielä käytössä tai se on toisenlainen, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä on hankala kysymys. Impelin kanssa tämmöinen yhteistyötä. Se on asiantuntijaverkosto, jäsenvaltioiden asiantuntijoiden verkosto. Ja pohdimme, miten voitaisiin edistää tällaisia rahoitukseen liittyviä järjestelmiä jäsenvaltioissa. Uudelleen tarkastelu on tässä yksi väline. Siinä puututaan suoraan niihin jäsenvaltioihin, joissa uskomme, että täytäntöönpanoa parannettava. Olemme tehneet joitain parannusehdotuksia ja olemme todenneet, missä jäsenvaltioissa tuntuu siltä, että tarvitaan lisää toimia. Tämä on osa meidän ponnisteluitamme parantaa täytäntöönpanoa ja paremmin ymmärtää, mitä tapahtuu ja auttaa jäsenvaltioita. Saman hyviä tuloksia tästä direktiivistä. Yhteenvedonomaisesti Meistä aika ei ole vielä ihan kypsä direktiivin uudelleenkäsittelylle, laadinnalle. Paljon potentiaalia on tässä välineessä, joka meillä on jo. Ja jotkut Javrin tekstin ehdotukset ovat mahdollisia jo nykydirektiivin turvin. Aivan huolehdittava siitä, että näin käy. Toisaalta voidaan keskustella parannusmahdollisuuksista. Edustaja Javo sanoi, että katsotaan tätä lyhyellä aikavälillä ja sitten pidemmällä aikavälillä. Siksi odotamme mielenkiinnolla parlamentin mietintöä. Osallistumme mielellämme kuulemistilaisuuteen ja varmasti olemme yhteydessä myös valiokuntaan ja kun parlamentin työ sekä mietintö että lausunto ovat valmiina. Saadaan hyvä vuoropuhelun pohja. Miten voidaan kehitellä tätä kysymystä – parempaan suuntaan lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Eugenio. Ja sitten vielä esittelijä, herra Javor. Kiitos puheenjohtaja ihan pikaisesti ensinnäkin kiitos puheenvuoroista varjovalmistelijoille ja komissiolle. Huomaan, että useimmissa aiheissa on jo var- laaja yhteisymmärrys, monesta ollaan yksimielisiä varmasti saadaan aikaa rakentavaa työtä yhdessä. Joitakin jännittävimpiä kohtia ehkä on. Ensinnäkin rahavakuusjärjestelmä. No en täällä nyt mene siihen keskusteluun täällä valiokunnassa, mutta varjovalmistelijoiden kanssa voidaan kyllä hypätä tähän keskusteluun niin, että voidaan järjestelmää rahavakuusjärjestelmää. Nykyisen direktiivin nojalla se ei ole mahdollista. Eli tarvetta on tarkistaa direktiiviä näiltä osin niin, että saadaan aikaan vaikuttava rahavakuusjärjestelmää. Ja nimenomaan Euroopan tasolla, ei pelkästään sen takaamiseksi, että ympäristöriski on jokaiselle kansalaiselle yhtäläinen, ettei kukaan laahaa jäljessä jäsenvaltiosta, mutta että yhtäläiset toimintaedellytykset myös taloudessa yrityksille sama taakka ympäristövastuussa. Lopuksi ympäristövahingot monesti ovat luonteeltaan rajat ylittäviä. Eli jos meillä ei ole Euroopan laajuista järjestelmää, niin vaarana on, että on on rinnakkain erilaisia järjestelmiä, minkä myötä syntyy ongelmia. No, odotan innolla jatkokeskusteluja varjovalmistelijoiden kanssa. Ja voitte sitten ehdottaa parannuksia ja tarkistuksia lausuntoon. Varmasti viime kädessä löytyy jotain, jonka taakse valiokuntakin voi asettua. Kiitoksia kovasti ja näin muistuttaisin, että meillä on yhteinen kuuleminen Jurin kanssa 11. huhtikuuta tulossa. Määräaika tarkistuksille luonnokseen 8. kesäkuuta. Ei kun anteeksi, puhujakorja 28. huhtikuuta puolelta päivin. Se on nyt muuttunut. Seuraava kokous 10. huhtikuuta hauskaa päivänjatkoa. Kiitos.